Yle. Itse olemme varjoesittelijöitä, valmistelijoita. Trita Filides on, eikö minä mainitsin jo sinut? Kyllä minä mainitsin sinut ensimmäisenä, mutta teidät ruorat. Ja sitten muutkin saavat puheenvuoron. Alan Cross, tervetuloa myös TK-pääosastolta. Hän vastaa kommentteihin. Rova Koomi, saatte nyt puheenvuoron esitelläksi lausuntonne. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. En, ennen kuin menen tähän lausuntoon, muutama alkusana. Teema on hyvin laaja ja mielenkiintoinen yksi kaikkein tärkeimpiä aihepiirejä tällä lainsäädäntökaudella. Minä halusin vielä lisäkohtia mukaan tekstiin liittyen varsinkin hyvin tärkeisiin näkökohtiin, mutta minä joudun kuitenkin sitten noudattamaan tätä rajaa, joka on pantu merkkimäärällä. Siksi ne on tullut myös lisätarkistuksia tekstin täydentämiseksi, ja jos olette kiinnostuneita tukemaan niitä, niin ottakaa yhteyttä minun toimistoon. Olen sitä mieltä, että tämä valiokunta erityisesti, kun on kyse sisämarkkinoista ja myös yhtenäis sisämarkkina toimenpidepaketista, kun on kyse, on meille hyvin tärkeä sija Mennäkseni sitten itse asian ytimeen liittyen tutkimus- ja innovointirahoituksen ja suhteeseen kohesiorahastoihin paikallisella ja alueellisella tasolla. Tässä halutaan antaa kansalliselle tasolle merkittävämpi rooli, kuten oli seitsemännessä, mutta tässä ehkä keskityt enemmänkin varsinkin alueelliseen tasoon ja paikallisiin tasoihin, kun kohesiorahastoja hoidetaan sillä tasolla. Meidän täytyy yksinkertaistaa menettelytapoja, ottamalla käyttöön mekanismeja, yhden lukun menettely tai automaattinen tiedonsiirto niin, että hankkeilla olisi mahdollisuus toteutua. Ajatellaanpa yhteisiä teknologiahankkeita esimerkiksi tässä yhteydessä. Tarvitaan myös joustoa. Se on tärkeää siellä, että voidaan huomioida ohjelman painopisteet ja voitaisiin ottaa huomioon muutokset. Tämä on erityisen tärkeää, että saataisiin jatkuvasti palautetta keskenkin ohjelmakauden, kun ajatellaan mitä muutoksia on tullut tekniikan myötä tai tutkimuksen vuoksi. Tässä täytyy pysyä ajan tasalla. Tämä heijastelee paremmin kansalaisten tarpeita ja dynamiikkaa. Mielestäni on tarpeen ja oikeastaan vetoan komission, että otetaan huomioon myös PK-yritykset, varsinkin jos on kyse nuorista ja naisyrittäjistä, että osoitettaisiin varoja talousarviosta näille ja myös klustereille. Klustereja ei pitäisi muodostaa pk-yritysten kesken yksinomaan, vaan sen pitäisi olla selvä ketju yliopistosta yritykseen asti tai pk-yritykseen tai mikroyritykseen niin, että siinä on horisontaalisesti väkeä mukana. Me haluamme päästä eteenpäin ei pelkästään alueellisella tasolla, myös niin, että mukana olisi eurooppalaisia, eurooppalaisia todellisuuksia. Meidän täytyy myös kokeilla uusia rahoitusmuotoja. Minä olen esittänyt, että olisi innovointimaksuseteleitä. En ole yksityiskohtaisesti pystynyt sitä esittelemään, mutta olen tehnyt siihen oman tarkistuksenkin. Se olisi varmasti innovatiivinen väline, uusi väline ja sellainen väline, jonka ansiosta me pystyisimme antamaan kaikille mahdollisuuden innovoida. Tässä voitaisiin ottaa huomioon myös nollakustannukset. Sitten olen halunnut myös, että arvioidaan yhteisissä puitteissa kokeilua, joka perustuu tätä liittyy tähän maksuseteliin huomioitaisiin tekninen kehitys ja innovointi. Sellainen järjestelmä, jossa eri osallistujat, yritykset, yliopistot, tutkimuskeskukset, niin osallistuisivat aktiivisesti innovointihankkeiden toteuttamiseen. Mekanismi, jos nyt yksityiskohtaisemmin esittelen tätä innovointimaksuseteliä, niin on ajateltu, että tätä myönnettäisiin yrityksille, jotka, joka on osoittanut halua innovoivuuteen – niin, että tarvittaisiin myös tutkimuskeskuksille tai myös yksityisille ja julkisille tahoille niin, että voitaisiin viedä eteenpäin ajatusta myös toteutuksen asti. Maksusetelin tavoitteena olisi tässä niin, että, anteeksi nyt termi, ehkä... So slowly? Slowly? Okei. Okay. Okei, okay, rallinto. no niin, vähän hitaammin. Tavoitteena olisi, että tätä pidettäisiin ikään hyvänä kustannuksena, hyvänä menona, jos näin voin kuvailla, että annettaisiin yrityksille, jotka haluavat innovoida. Ja sitten myös yrityskeskusten tai tutkimuskeskusten Näitä on ehkä vähän käytetty pk-yritysten parissa. Siksi tämä väline joustavoittaisi aivan selvästi myös tätä ketjua. Toisin sanoen ei tässä pelkästään hyödynsaajien tarvitse tarkkaan kertoa tätä käyttöä, mutta kuitenkin tarvitaan todistuksia näistä laitoksista, jotka ovat käyttäneet maksuselle. Meidän täytyy kuitenkin nopeuttaa ja yksinkertaistaa menettelytapia, jos on kyse nimenomaan innovoinnista. Myös lähipäätösmenettely on noudatettava pk-yrityksissä. Me voimme akkreditoida myös keskuksia sekä alueellisesti että kansallisesti niin, että annettaisiin tämä eurooppalaiselle taholle sellainen eurooppalainen rakenne, joka voisi jo tässä olla akkreditoimassa maksuseteleitä. Varsinkin yhteinen tutkimuskeskus on tässä yksi taho, jolla olisi myös tärkeä rooli teollisella alalla. Tähänkin haluan oman kohdan. Lopuksi muita näkökohtia, jotka ovat niinkin tärkeitä, niin että ensinnäkin huomioitaisiin riskipääoman käyttö ja myös, että mukana voisi olla myös Euroopan ulkopuolelta tahoja. Haluamme myös alueita Euroopan ulkopuolelta mukaan myönteisessä hengessä meidän tutkimuksemme mutta totta kai kyse on eurooppalaisesta yhteensovittamisesta. Sitten muutama seikka vielä e, ottaisin esille, koska tässä itse lausunnossa on ollut tilaa tälle kaikelle. Meidän tarvitsemme myös standardointia, koordinointia tutkimusohjelmissa. Se on tärkeää, että me mietimme painopisteitä jossain yhdessä tietyssä ohjelmassa, myös eurooppalaisessa ohjelmassa, eikä välttämättä kansallisella tasolla. Sitten tarjouskilpailut tai teolliset tekijänoikeudet. Usein tehdään erinomaista tutkimusta, mutta sitä ei sitten suojella kuitenkaan riittävällä tavalla. Ikään kuin niiden arvo pienenee ajatellen sovelluksia myöhemmin. Minä olen totta kai vielä käytettävissänne, jos teillä on jotain vielä esitettävänä, esimerkiksi tarkistuksina, tai jos haluatte vielä selvityksiä sen perusteella, mitä minä olen nyt sanonut tai mitä olen sanonut lausuluonnoksessani. Tämä on todellakin luonnos ja lausuntoluonnos meidän valiokunnastamme, mutta sen pitäisi antaa ehkä osvittaa enemmänkin sisämarkkinanäkökulmasta myös tutkimusohjelmia varten. Nimittäin jos me haluamme vahvistaa sisämarkkinoita, niin innovointi ja tutkimukset ovat tässä avainasemassa. Kiitoksia. Well, thank you very much indeed for, uh, uh, Kiitoksia paljon tästä erittäin tyhjentävästä katsauksesta. Nyt voimme aloittaa varjoesittelijöistä. Ennen kuin aloitan tämän lyhyen keskustelun, haluaisin toivottaa tervetulleeksi Rova Gallon, joka on uusi kansanpuoluetta edustava varajäsen valiokunnassamme. Hän on tehnyt hienoa työtä teollisen tekijänoikeuksien puolesta oikeudellisten asioiden valiokunnassa, joten ilolla nyt odotamme sinun työpanosta, sitä teidän työpanostanne täällä sisämarkkinavaliokunnassa. Sitten varjoesittelijöitä. Rova Raptiinsin. Κύριε Πρόεδρε, ακούγομαι, ναι. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ την κυρία Κόμη για το... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Rova Komia hänen aivan erinomaisesta asiakirjastaan, joka luo erittäin hyvän pohjan tulevaa varten Siinä erittäin hienolla tavalla pohditaan sitä, miten me voimme rakentaa työmme jatkossa. Tämän asiakirjan osalta haluaisin kiinnittää erityisestikin huomiota ehdotukseen vahvistaa alue- ja paikallisviranomaisten asemaa. Kyse on kuitenkin Euroopan tulevaisuudessa. Tässä suhteessa niiden merkitys on suuri. Kiitoksia myöskin siitä erinomaisesta yhteistyöstä tässä kyllä myöskin yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, jotta saatte sen aikaan tutkimusta ja innovaatioita. Tämä on erittäin tärkeä asia. Hän myöskin toivoi, että pidettäisiin kiinni monista muusta kysymyksestä ja pohdittaisiin monia ongelmia. Jo lyhykäisyydessään tämä lausunto on erinomainen. Minä pahoittelen sitä, että Tähän olisi voitu ottaa mukaan monia muitakin seikkoja, mutta ne on jääneet pois. Näiden, joukkojen, näiden seikkojen joukossa on jotakin, jotka ovat minulle tärkeitä. Minä katson, että meidän pitäisi väijämättä vaatia avoimuutta. Kohdassa kolme ehdotuksessa tiedän, huomaan, että esittelijä mainitsee yhteisymmärryksen, sanattoman yhteisymmärryksen, joka vallitsee poikkeuks, ryhmäpoikkeuksen osalta. Minun mielestäni tämä, tätä olisi pitänyt laajentaa tätä kohtaa, koska nyt on kyse näistä voucherista myöskin maksuseteleistä. Nämä ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä niin ikään. Kyse on erittäin suuren mittaluokan kysymyksistä, tärkeistä sellaisista. Va- valvonta, ja seurantakysymykset niin ikään otettu esiin, mutta varsinkin on kyse pk-yrityksistä. Silloin kun on kyse niiden luomista innovatiivisista tuotteista, pienten yritysten pitäisi helpommin pystyä vaatimaan oikeuksia itselleen. Tähän pitäisi saada tässä suhteessa maininta. Ja myöskin yhteiskunnallinen, sosiaalinen ulottuvuus, joka on sisämarkkinoilla, pitäisi muistaa. Joka kerta, kun me keskustelemme valiokunnassamme tämän tyyppisistä kysymyksistä, kuten kilpailusta ja sisämarkkinoista, minä aina muistan Montin kertomuksen ja sen kohdan, joka mainittiin ensimmäisellä sivulla. Siinä todettiin, että meidän sisämarkkinamme eivät ole houkuttelevat ja siksi niistä pitäisi tehdä houkuttelevammat, mutta kuinka tässä sitten onnistetaan? Hän toteaa, että Euroopan kansalaisen täytyy voida uskoa kuluttaja varten näitä markkinoita luodaan. Ja meidän täytyy muistaa nimenomaan kuluttaja. Ja tämä on se seikka, jonka minä haluaisin mukaan myöskin tähän mietintöön. Minä olen kyllä käytettävissä myöskin, mikäli esittelijä haluaa että teen muutosesityksiä minun puheenvuoroni valossa. Ja voitaisiin tehdä myöskin yhteisiä muutosesityksiä, mutta kiitoksia siitä, että teitte niin hyvin yhteistyötä meidän kanssamme. Kiitos. Um, Mr. Busoi. Herra Busoi, olkaa hyvä. Grazie molto, presidente, cari colleghi. Kiitoksia, Parahin Laara. Arvaisen kiittää Rova Laara Komierita myönteisestä lausunnosta, jonka hän meille tänään esitteli. Me olemme halunneet korostaa tutkimusta, innovointia nyt. Meidän täytyy löytää konkreettisia ratkaisuja, jotta saataisiin aikaan edistysaskeleita tällä saralla. Näin edistettäisiin myös talouskasvua. Täällä on paljon mielenkiintoisia kohtia, joita mieluusti tuen. Esimerkiksi, että tutkimus- ja innovointiohjelmia koordinoidaan paremmin ajatella nykyisiä klustereita ja osaamiskeskuksia, verkkoja mukaan lukien julkinen ja yksityinen yhteistyö, tai käytettäisiin myös riskipääomaa tutkimus- ja innovointihankkeissa. Tiedän, että tässä on merkkimäärälle pantu rajat meidän lausunnoissamme ja valmistelijoilla ei voi ihan kaikkia huomioida. Henkilökohtaisesti muutama esitys kuitenkin. Mutta englanniksi. Ensinnäkin Laara, minä menisin yksinkertaistamisessa pidemmälle, ettei pelkästään otettaisiin kokeiluhankkeita, joissa on hallintotaakka. Emme halua liikaa hallinnointia ja se johtaisi vähempään tutkimukseen. Jos haluamme, että pk ovat paremmin mukana tutkimuksessa ja innovoinneissa, sinällään tärkeä ajatus toki tässä lausuntoluonnoksessa, niin on erittäin tärkeää, että on kyse todellisesta kumppanuudesta, että voidaan tuloksia myös levittää ja ja käyttää niitä markkinoilla. Tutkijat, yliopistoväki, yrittäjät voivat jotain muutakin tehdä, eikä pelkästään täyttää hakemuksia. Siksi meidän täytyy selvittää, mitä me voisimme tehdä sen hyväksi, että ilmoitusvelvollisuus olisi kevyempi. Toki olen samaa mieltä, että Hyvin tärkeällä siellä on myös se, että me varmistamme varojen hyvän käytön. Olen kuitenkin luottavaisin mielin sikäli, että kyllä tässä tasapaino löytyy, kun ajatellaan varojen valvontaa ja sitten ajatellen, mikä on yrittäjien ja tutkijoiden tarpeet. Toinen ajatus, jonka haluaisin mukaan otettavaksi vielä lausuntoon, liittyy hiukkasen tähän julkisiin hankintoihin. Nimittäin tarkkaan ei voi tutkimuksen tuloksia tietää, onko markkinoille tarjolla mitään sovelluksia – ja voi olla, että tämä ei tuo tuottoa investoinnille. Siksi julkinen tarjouskilpailu voisi olla myös tutkimus kustannusten taakan jakamiseksi julkisen ja yksityisen sektorin kesken. Sitten lopuksi vielä kasvusta ja meidän hyväksymästämme mietinnöistä. Siinä vedottiin komission, että se miettisi, mitä mahdollisuuksia on saada aikaan oma riskipääomarahasto, niin että varsin voidaan tukea yritysten kehittymistä ja tutkimusta. Mielenkiintoinen ajatus, joka sekin voitaisiin ottaa tähän lausunnon. Kiitoksia kovasti onnittelut vielä tämän lausunnonluonnoksen johdosta. Um, Kiitos herra Pusoi. Sitten rouva Ryyle. No minäkin haluaisin oikein sydämellisesti kiittää tästä lausunnosta, joka luo loisto perustan. Siinä on monia hyviä uusia ajatuksia. Ja puheenvuorossanne vielä selkeästi sanoitte, että ongelmana oli se, että merkkimäärä on rajattu ja siksi joitain asioita ei voi tuottaa esiin. Minäkin olisin pitänyt niitä tärkeinä mainitsittekin ne asiat. Eli korvauskysymykset. No, tässä on tilaan kysymys ja julkiset hankinnat. Tämä on hyvä asia ottaa tässä esiin, mutta ei ainoastaan tämä pre-commercial public procurement kysymys, vaan tärkeää olisi myöskin se, että olisi vaihtoehtoista tarjontaa Erilaisia menetelmiä tässä on, mutta kaiken kaikkiaan julkiset hankinnat pitäisi voida hoitaa yksinkertaisemmin ja tässäkin mielessä pitäisi poistaa hallinnollista taakkaa, että molemmilla osapuolilla olisi enemmän pelivaraa. Sitä pitäisin tärkeänä. Tuen myöskin sitä, mitä edustaja Bussoi sanoi hallinnollisesta taakasta, erityisesti puitte kai rakennerahastoista ja, tai ylipäätään eurooppalaisista rahastoista – jotka vaativat melko paljon työtä pienien hankkeiden osalta. Pitäisi todella katsoa, miten tätä hallinnosta taakkaa voitaisiin leikata. Yhden seikan halusin mainita, jonka tekin mainitsitte, teollisen tekijän oikeuksien suojeleminen. Eli julkisten hankintojen yhteydessä tulee usein esiin se, että valitaan sieltä vain parhaat. Tämä liittyy moniin vastauksiin, joita saatiin vihreän kirjan kuulemisen yhteydessä. Tämä on aihe, jota meidän pitäisi tutkia vähän lähemmin. Viimeisenä kohtana vielä hienoa, että parlamentti aina vahvistaa sen, että tarvitsemme enemmän aloitteita yksityisen ja julkisen kumppanuudelle. Mutta työtä tehdessä nähdään, että tilanne ei ole vielä läheskään sellainen, jollaiseksi sen haluaisimme kriisin yhteydessä tämä yhteistyö on lähinnä vähentynyt. Tämä liittyy myöskin riskinjakokysymykseen. Julkisen yksityisen kumppanuudessa tätä riskikysymystä ei ole selvitetty kovin tarkkaan, joten siksi yhä vähemmän käytetään tätä välinettä. Tähänkin tarvittaisiin lisäselvyyttä. Kiitos. Uh, I'll, I'll speak at the end of the first. Minä puhun itse ensimmäisen kierroksen päätteeksi, koska olen täällä varjoesittelen ominaisuudessa. Sitä ennen Tranta Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan komission kanta vaikuttaisi olevan se, että Euroopan unionin kilpailukyky, Euroopan unionin kyky luoda uusia työpaikkoja, jotka hävisivät kriisin aikana, liittyy siihen, miten voidaan saada aikaan tuotteita, jotka perustuvat innovointiin ja tutkimukseen. Saadaan aikaan tuotteita, jotka perustuvat prototyyppeihin. Siksi meidän tavoitteenamme pitäisi olla se, että yritykset, varsinkin PK-yritykset, voisivat päästä irti näistä vaikeuksista ja esteistä, joihin ovat törmänneet, kun rahoitusta ovat hakeneet. Siksi meidän täytyy pystyä löytämään innovoivia ratkaisukeinoja. PK-yritykset ovat nimenomaan ne yritykset, jotka törmänneet eniten vaikeuksiin, kun ovat hakeneet rahoitusta, eivätkä ole saaneet siis varoja riittävästi. Paitsi mitä meidän valmistelijamme on esittänyt, kiitokset muuten hänelle näistä kaikista laadukkaista esityksistä, niin sen lisäksi meidän pitäisi myös miettiä, miten voimme paremmin yhdistää eri strategiat alueellisesti, paikallisesti, kansallisesti, eurooppalaisesti. Näin voisimme ottaa huomioon paremmin kaikki erityispiirteet, joita eri toimijoilla on. Kuitenkin voimme yhtä lailla vahvistaa myös kilpailukykyä ja kilpailua niidenkin kesken. Tutkimuksessa ja innovoinnissa tarvitaan myös kytkös työehtosopimuksiin niin, että löydettäisiin ratkaisuja, joita markkinat eivät pysty esittämään markkinoilta ei välttämättä löydy aina riittäviä ratkaisukeinoja. Jos ajatellaan palveluita, joita valtio esimerkiksi tarjoaa kansalaisille, liittyvät ne usein myös toimenpiteisiin, joissa strategia ei saada onnistumaan, ellemme tiedä, mitkä ovat pelisäännöt. Olipa strategia mikä tahansa tässä tilanteessa, jossa me nyt olemme tänä päivänä, niin investointitutkimukseen, innovointiin – voi toteutua vain silloin, kun me voimme myös ottaa huomioon eriarvoisuus ja ongelmat siinä, kuinka paljon rahoitusta on tarjolla. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia, Xantafilidis. Ehkä minä voin itse esittää nyt muutaman kommentin. Koska esittelemme edustaja Fox, ei päässyt paikalle, minä toimin tässä hänen nimissään haluan lisätä muutaman seikan vielä hänen nimissään, mutta myöskin omissa nimissäni. Minun mielestä Rova Komi on löytänyt aivan oikean sävelen tähän asiakirjaan. Koko Euroopan talouden kilpailukyky on viime kädessä kyseessä. Me tarvitsemme kilpailukykyisemmän talousalueen. Tiedämme, että Euroopassa tutkimus on äärimmäisen korkealaatuista meidän täytyy vain pyrkiä nyt muuttamaan nämä ajatukset innovatiivisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Ja me tarvitsemme sen mukaiset rahoitusmekanismit tätä varten. Pidän tästä integroidusta lähestymistavasta. Komission asiakirjassa on erittäin laaja katseinen lähestymistapa. Se pohditaan myöskin toisaalta alueellisia rahastoja, mutta eikä pidä myöskään ottaa maaseudun kehittämisrahastoja, koska asiakirjassa huomautetaan, että hyvin paljon innovaatioita tarvitaan myöskin maaseudun maatalouden kehittämiseen. Yksi merkittävimpiä strategisia asiakirjoja on nähty EU 2020-strategian osalta on juuri tämä, ja minä haluaisin kritisoida tätä siksi, koska tämän hyvin tympeän otsakkeen alle piiloutuu hyvin monia muita asioita, jotka eivät näy päältä päin. Pidän hyvänä tätä laadittua asiakirjaa. Komissio itse on aivan oikein rakentavasti ollut kriittinen joi, joidenkin sellaisten menestystarinoiden ja epäonnistumisten suhteen, joita on ilmennyt. Pidän erityisestikin joistakin tarkistuksista, joita on tehty Rovakomin lausuntoon. Kokonaisvaltainen strategia liittyy siihen, että me tarvitsemme parempia kumppanussuhteita tutkijoiden ja yliopistojen ja toisaalta yritysten välille. Niilläkin on omia ajatuksiaan, jotka pitäisi ottaa mukaan tähän prosessiin. Potentiaaliset kumppanit täytyy löytää ja yhdessä harjoittaa tutkimusta sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä, mutta myöskin toisaalta täytyy muistaa asiakas. Teitä ei varmaan yllätä laisinkaan, mitä nyt sanon, kun olen tehnyt yhteistyötä Buzon ja Ryylen kanssa, että sanotaan, että meidän täytyy kerta kaikkiaan mainita, mainita julkiset hankinnat. Kuluttajille täytyy antaa parasta mahdollista teknologiaa, joka vastaa yhteiskunnan tarpeisiin. Tässä on hyvin monia kannustavia ajatuksia. Tässä toisaalta varmistaa liittävää joustavuus ja eri tutkimusrajata yrittävä yhteistyö, monialainen tutkimus ja yhteistyö yksityisen ja julkisen sektorin välillä mutta tämä on vastavuoroinen suhde. Joskus kansallisilla hallituksilla saattaa olla erinomaisia ajatuksia, jotka voidaan tuoda sitten Euroopan tasolle, eikä kenelläkään ole mitään ajatusmonopolia. Toisaalta täytyy pohtia myöskin ajatusten laatua ja rikkautta ja mahdollisuutta käyttää hyväksi ajatuksia. Mitä valtion tukiin tulee, tämä on erittäin tärkeä asia. Edustaja Fox on huomauttanut, että nyt on ryhdytty jo tutkimaan näitä kysymyksiä, eikä pidä nyt hätiköidä ennen kuin tuloksia saadaan. Varsinkin kun kyse erityisryhmien rahoituksen takamisesta, meidän täytyy nyt varmistaa, että meillä on liian tiukkapitoisia, tiukkapipoisia Meidän täytyy varmistaa, että asianmukaiset ryhmittymät saavat ansaitsemassa tukea, ja kun on kyse uusista yrityksistä erityisestikin, rahoitus täytyy mahdollistaa, jotta pk-yritykset pääsevät paremmin mukaan kentälle hallinnolliset esteet ja myöskin jotkut riskit, jotka kohtaavat usein pieniä yrityksiä, täytyy kerta kaikkiaan ottaa mukaan tähän innovatiiviseen prosessiin. Innovaatiokumppanuus ja yhteiset teknologiafoorumit, jotka kokoavat ihmisiä yhteen, mahdollistavat sen, että pk-yritykset voivat tehdä yhteistyötä suurten yritysten kanssa. Ajatusten vaihto näiden välillä on äärimmäisen tärkeää. Hienoa, että teolliset tekijänoikeudet on mainittu, koska ne ovat erittäin tärkeitä. Niin ikään haluaisin lyhyesti kommentoida Euroopan teknologiainstituuttia. Nähdäkseni on täysin selvää nyt, että teknologiainstituutin tehtävänä oli luoda erittäin mielikuvituksellinen lähestymistapa asioihin. On nyt integroitu tähän innovaatiounioniin. Ja olisi erittäin loogista minun mielestäni, että Euroopan teknologiainstituutti otettaisiin tutkimuspääosaston alaisuuteen, koska siellä se kaikkein eniten pystyy vaikuttamaan kehitykseen. Me täytyy myöskin olla selvillä, mikä teknologiainstituutin toimiala on. Mikä sen tehtävä on? No sen täytyy tutkia ja kehittää mekanismeja, jotta voidaan teknologia siirtää, edistää teknologian siirtää. Meidän täytyy myöskin kannustaa kaikkia tiede- ja tietoyhteiskunnassa tekemään kokeiluja, kokeilemaan erilaisia aineksen liittyvät teknologian siirtoon. instituutti on mielestäni tällainen laboratorio, jossa voidaan kehittää näitä prosesseja. Siinä voidaan pohtia sitä, miten voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi julkisia hankintoja. Siinä voidaan pohtia rahoitusmekanismeja, jotka voisivat olla avuksi pk-yrityksille. voidaan tarkastaa myöskin organisatorisia ongelmia ja yhteisiä teknologiafoorumeita kehittää. Toivon todellakin, että kun teknologiainstituutti esittelee uuden strategiansa, me tulemme näkemään hieman innostusta juuri tähän suuntaan, koska minun mielestäni teknologiainstituutin pitäisi nimenomaan kehittyä tähän suuntaan. Me tulemme käyttämään hyväksemme muutosesityksiä myöskin tämän perän kuuluttamiseksi. Minun mielestäni tämä on todellakin kiehtova ja loistava tilaisuus valiokunnalle vihdoinkin pistää tai sanoa oma painava sanansa omaisesti toteasin, että tämä on yksi tärkeimpiä asioita meidän esityslistamme tällä hetkellä. Vastavuoroinen tutkintojen tunnustaminen on tässä merkittävässä asemassa. Komissio pyytää ehdotuksia, jotka liittyvät tutkimus, Euroopan tutkimusalueeseen tässä suhteessa. Me McQueenin ajatukset, jotka liittyvät ammattipätevyyden tunnustamiseen ja vastavuoroiseen tutkintojen tunnustamiseen – on, pitäisi ottaa tähän yhteyteen mukaan. Ja meidän täytyisi myöskin omaa, omat kykymme pistää tässä pelin. Eurooppalainen tutkimusneuvosto on ollut suuri menestys. Tutkimusneuvosto on onnistunut siksi, että se on keskittynyt vain ja ainoastaan yksittäisten tutkijoiden laadukkuuteen. Tällä hetkellä on esitetty ajatuksia tämän toimeksiannon vesittämiseksi. Toivottavasti tämä ei koskaan toteudu, koska meidän täytyy kerta kaikkien pitää kiinni siitä ajatuksesta, että tutkimusneuvosto on ennen muuta laatu, laatuun pyrkivä prosessi, jotta kaikkein paras tutkimus saa tukea, koska korkean tason tutkimus on koko innovaatioprosessin peruskivi, sen pönkittäjä. Sitten puheenvuoroja. Rova Vernion, haluatko kukaan muu puheenvuoron? Rova Bernadette, ilomielin annan teille puheenvuoron. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja ihan lyhykäisesti, koska paljon on jo sanottu, enkä niitä halua toistaa. Haluaisin kuitenkin kiittää Laraa erinomaisesta työstä, koska hän puhui nuorista ja naisista. Minun mielestäni se, että hän on itse pystynyt innovoimaan ja ollut niin innokas, niin se on oikeastaan varmasti vastaparona sille, että hän on kovin turhautunut ollut, kun ei kovinkaan paljon asioita tähän saa mahtumaan. Mutta kiitos kuitenkin näistä ajatuksista. Kun ajatellaan tutkimusta, innovointia, niin hänen lausuntonsa alku on erinomainen. Siltä kannattaa nähdä nimenomaan, että alueilla tapahtuu, tapahtuu siellä. Kaikki toteutuu siellä. He innovoivat tutkimuskeskustensa, yliopistojensa ja pekkuyritystensä kanssa, koska ne ovat meidän asti lautamme myös. Siksi on erittäin tärkeää, että me pystymme saamaan aikaan yhteensovittamista näiden ohjelmien kesken. Ajatellen myös kohesiorahastoja. Jos niitä kerran tehdään yhteistyössä näiden keskusten kanssa, niin varoja täytyy hyvin käyttää innovoinnin hyväksi ja myös kohesion hyväksi eri alueilla. No niin, pikku sananen vielä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudesta. Mielestäni erittäin tärkeää viitata siihen. Olen aivan samaa mieltä siitä, mitä Haide totesi. Meidän täytyy miettiä kokonaan uudesta näkökulmasta tätä kumppanuutta, totta kai, koska olemme kriisin kourissa. Se on erittäin tärkeää. Siksi nimenomaan se, että riski jaetaan, johtaa siihen, että ei olisi vähemmän riskiä, vaikka meillä riski onkin nyt yhtäkkiä enemmän – Tämä koko ajatus täytyy uudelleen miettiä, kun keskustellaan julkisen ja yksityisen kumppanuudesta. Tarvitaan myös sopimusosapuolisille juridista selkeyttä, niin että se palvelisi kansalaisia alueita. Mielestäni tämä on tärkeää. Ihan nopeasti tässä menen eteenpäin. Minusta vaikuttaa siltä, että ehkäpä, no ei siinä nyt ollut tietenkään tilaa, ymmärrän toki sen hyvin, että ehkä olisi voitu viitata myös eurooppalaiseen patenttiin. Nimittäin ajatus eurooppalaisesta eurooppalaisesta patentista on nyt selkeytymässä. Se on saanut tukea ja sit tarvitsee suojelua Euroopan tasolla, jotta nimenomaan halutaan pk-yritysten ja alueiden kesken tätä yhteensovittaa. Sitten nämä yritysryppäät, klusterit toteutuvat jo hyvin monilla alueilla ja todellakin hyvin. Se on innovoimampaa, ehkä tätä nyt on vähemmän, mutta kyllä sitäkin on nähtävissä ihan lyhyesti, koska Malcolmkin tästä jo puhui mutta tutkijapuolella liikkuvuus Euroopan unionissa on ihan ehdottoman välttämätöntä, että saadaan selkeä näkemys asiasta, yhteinen näkemys ammattipätevyyksistä, mitä oikein tarvitaan, kun menee alueelta toiselle, laboralista toiseen, mitä oikein vaaditaan siis niin, että voi antaa parhaansa innovoinnin hyväksi jossain yrityksessä? No tästä voisi puhua vaikka kuinka paljon, mutta olemme turhautuneita tavalla, mutta erinomainen lopputulos. Kiitos. Uh, thank you very much. now Jürgen Kreutzmann has just slipped in. Jürgen Kreutzmann, joka viime tipassa pyysi puheenvuoroa. Kiitos paljon. Minä haluaisin lämpimästi kiittää Lara Komia, koska hän painotti juuri pk-yritysten asemaa. Suurilla yrityksillä on suuret tutkimusbudjetit. Niiden on helpompi tehdä tutkimusta, mutta tutkimusta täytyy ennen muuta pistää täytäntöön myöskin. PK-yrityksiä puolestaan on vaikeuksia ylipäänsä päästä mukaan tutkimustyöhön. Mikäli pk-yritykset haluavat rahaa, edessä on hyvin paljon byrokratiaa eikä pk-yrityksen välttämättä myöskin asiantuntemusta sitten edistää ajatuksiaan, pistää niitä täytäntöön. Ja täytäntöönpanossa varsinkin mättää pk-yritysten puolella ja myöskin tavaroiden tuotannossa sitten, kun innovaatio on syntynyt. Olisin lämpimästi kiittää juuri siitä, että tämä asia otettiin huomioon. PK-yritykset ovat niitä, jotka hyvin nopeasti kehittyvät. Suurilla yrityksillä kestää paljon pidempään, että täytäntöönpano toteutuu hienoa, että tämä, tässä lausunnossa on keskitytty juuri tähän kysymykseen, koska tämä edistää sisämarkkinoita ja antaa niille varsinaisen sykäyksen. Good. Well, thank you all very much. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron herra Grossille. Hän voi kommentoida. Meillä on hyvin vähän aikaa, mutta hienoa, että olette silti täällä tänään ja voitte kertoa meille missä nyt mennään. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ihan lyhyesti aionkin puhua, mutta hauskaa, että pääsin tänne kuuntelemaan tätä rakentavaa keskustelua. Kuten oikein totesitte, tämä on erittäin tärkeä lausunto tärkeässä aiheessa. Aivan oikein kaikki olette tajunneet sen, että, että saamme yhteiset strategiakehitykset johtaa siihen, että saadaan yhden varjon alle koko tutkimus- ja innovointiketju näin pyrimmekin lisäämään tämä vaikutusta Euroopan unionin tasolla. Kuitenkin niin, että saadaan yhteisiin puitteisiin yksinkertaisia, yksinkertaisempia määräyksiä niin, että ne ovat käyttäjäystävällisempiä ohjelmia. Myös olemme kovasti samaa mieltä monien kommenttien kanssa. Moni teistä ja Rova Koomi itsekin lausunnossa on ottanut esille myös yhteydet kohesiopolitiikkaan, Olemme aivan samaa mieltä tästä. Tämä on äärimmäisen tärkeää, että meillä on merkityksellistä synergiarakenne ja kohesiopolitiikan kanssa. Haluamme kuitenkin tähdentää sitä, että on kyse kahdesta eri politiikan lohkosta. Ja totta kai tutkimus- ja innovointiohjelmissa se on nähtykin. Mutta totta kai täytyy löytää keinoja myös käyttää varoja yhdessä rakennerahastojen kanssa kaikkialla Euroopan unionissa, että kaikki kaikki löytää paikkansa. On hauskaa eh, todellakin tutustua tähän lausuntoluonnokseen. Olette ottanut esille muitakin aiheita. Esimerkiksi tässä on vedottu riskipääomaan, maksuseteliohjelmiin. Nämäkin ovat aiheita, joihin olemme tutustumassa ja puuttumassa. Siis nekin ovat aloja, joihin me vielä paneudumme myöhemmin ja katsotaan, miten ne voidaan ottaa huomioon ohjelmissa. Kuten tiedätte, vihreä kirja perustuu laajaan kuulemiseen. Se on nyt saatettu päätökseen, mutta meillä oli 1300 vastausta kaiken kaikkiaan verkkokyselyyn, mutta mikä merkittävämpää, yli 700 kannanottoa tuli myös eri sidosryhmiltä. Monissa on paljon strategistakin ajattelua taustalla. Meidän mielestämme se on aika merkityksellistä. Se on tavallaan näyttöä siitä, että nyt on kypsymässä tämä politiikan ala kautta Euroopan unionin. Moni on miettinyt aika tarkkaan, miten me voisimme saada jotain tuloksia aikaan tämän ohjelman myötä myös Eurooppa 2020 strategian puitteissa. Aika paljon on yksimielisyyttäkin löytynyt, ei pelkästään niin, että toimet saadaan yhteisen kehyksen alle, vaan myös monissa muissakin täällä esille tulleissa aiheissa, varsinkin yksinkertaistamisessa. Viime perjantaina päättyi kuulemismenettely. Järjestimme tapahtumaan myös Brysselissä tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Nyt kokoamme esityksiämme uudeksi ohjelmaksi ja koko paketiksi ylipäätään se tulee julkiseksi loppuvuodesta. Ja sitten tästä nimestä sanoittekin, että aika kapulakielinen on toki, että hyvä. Mutta olemme nyt järjestämässä kilpailun siitä, että saisimme merkityksellisemmän otsikon. Nyt verkossa on äänestyskin käynnissä lyhyestä luettelosta eri vaihtoehtoja uudeksi ohjelmaksi. Kiitoksia. You didn't tell us what the... <laughs> But I'm pleased that, uh... Mukava kuulla, että kun tässä puhutaan haasteista ja uusista ajatuksista, niin hienoa, että suhtaudutte siihen vakavasti. Mukavaa myös, että sisämarkkina- ja yrityspääosastolta on myös kollegoita täällä tänään. Oikein lämpimästi tervetuloa tänne. Nyt sitten Herra Komi saa loppupuheenvuoron ja ehkä voisitte myös vahvistaa aikataulun. Kiitokset todellakin kaikille näistä puheenvuoroista, eikä pelkästään näistä puheenvuoroista, myös teidän ehdotuksistanne aikaisemmin. Kiitos myös herra Busoille se, että hän vielä avasi puheenvuoronsa italiaksi, siitä erityiskiitos hänelle. Tavoitteena on, että saadaan markkinavetoista tutkimusta, markkinasuuntautunutta tutkimusta, joka palvelee kansalaisia, joka ei pelkästään suuriin järjestelmiin perustu, Ja se arkielämässä aika vähän mitään palvelee, ainakaan pitkällä aikavälillä. Tämä on siis tavoitteena. Toiseksi yksinkertaistamisesta olen huomannut, että moni teistä oli myös huolestunut siitä. Minä itse tulen maasta, jossa yksinkertaistaminen on aina kyllä tapetilla, koska meillä on aika paljon virkavaltaisuutta ja monimutkaisuutta. Tietenkin tässä täytyy miettiä alueellista paikallista tasoa. Ja totta kai se jo sinällä merkitsee yksinkertaistamista, koska ollaan lähellä kansalaisia, lähempänä yrityksiä. Tämä on ollut myös ajatuksena, että kansallinen taso kääntyisi jotenkin kansalliseksi ja paikalliseksi tasoksi. Maksusetelimitä saadaan myös avoimuutta enemmän, koska se tapahtuu tämä valvonta sekä komissiossa että alueilla, koska nämä varathan menevät komissiosta alueille. Mutta totta kai markkinatkin arvioivat tätä. Jos tämä kerran toimii, tämä innovointi ja tutkimus, niin totta kai silloin meidän täytyy miettiä tätä markkinavetoisuutta ja suuntautuneisuutta. Yhtäältä olen yllättynyt myönteisesti myös tästä yksimielisyydestä, johon olemme päätyneet myös valiokunnan parissa täällä ajatellen kaikkia esityksiä. Hiukkasen voisin tässä lopussa provosoidakin, koska minä olen myös teollisuusvaliokunnassa jäsenenä. Ehkä että näin voidaan enemmän tämänkin valiokunnan puitteissa puuttua tähän, niin, niin ettei se oli pelkästään yleinen lausunto, mutta tämä on nyt minun provokaationi, että voitaisiin miettiä tätä myös monesta muusta näkökulmasta. Minä olen valmis tekemään yhteistyötä. Tässä tarvitaan kaikkien panosta. Minä uskon, että tarvitsemme eurooppalaista tutkimusta ja sellaista tutkimusta, joka ei pelkästään rajoitu sisämarkkinoihin. Me olemme jo päättäneetkin päivämääristä tarkistuksen jättöaikaa 22. päivä, eli ensi viikolla tätä kuuta. Olen tietenkin kaikkien käytettävissä. Siis 22. päivä, eikö? 21. 21. päivä on tarkistusten jättämisen määräaikaa. Ehkä olisi hyvä hakea yhteistä säveltä meidän valiokuntamme puolelta myös tarkistuksissa. Minusta meillä olisi parempi painoarvo myös itse teollisuusvaliokunnassa. Kiitos. Well, thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Kyllä. 21. kesäkuuta kello 12 todella tuon voin vahvistaa. Tarkistuksista keskustellaan ja äänestetään 12. heinäkuuta ja sitten on paljon tekemistä, jotta saadaan vastuuvaliokunta hyväksymään tarkistukset siellä. Äänestetään 30. päivä elokuuta. Tervetuloa muuten vielä tietoyhteiskunta pääosasta Olivia no niin, Bosch. Hän on ollut vastuussa julkisiin hankintoihin liittyvistä kysymyksistä, joita olemme työstäneet, joten kiitos tästä. Kiitos kaikille. Tämä oli vilkaista keskustelua. Nyt siirrytään esityslistalla eteenpäin budjettikysymyksiin. Mukavaa, että Edward Kosuchnik, budjettiesittelijämme, on paikalla. Muutama varjoesittelijä, en tiedä kaikkia. Kamp EPPstä. Edustaja Gebhardt, en ole varma, kuka on e d ryhmän varjoesittelijä budjetin osalta. Edustaja Gebhardt, kuunteleekohan hän, voiko hän e d ryhmästä kertoa joku, onko teillä varjoesittelijä Busoi ai Kreutzmann? Selvä. Edustaja Ryyle, ehkä vihreiden nimissä ja Trenta Felides on täällä myös. Edustaja Kososnik, olkaa hyvä. Eh, děkuji, pane předsedo, vážení, vážení kolegové. možná ještě úplně na, na úvod, než uh, uh, přejdu k našemu... Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ennen kuin siirryn käsittelemään varsinaista asiaa, asiaa, jonka työstämisessä te kaikki olette olleet mukana, haluaisin kertoa teille lyhyesti mikä tilanne nyt vallitsee budjetin hyväksymisen osalta. Francesca Bozani, esittelijä, joka laatii talousarvioesityksen, vastaa ponnistuksista. Hänellä on päävastuu ja meillä on oma lausuntomme, valiokunnan lausunto. Tapasin Bozanin ja Lama Suurin, joka on budjettivaliokunnan puheenjohtaja tänään. Tämä ovat myöskin muiden valiokuntien esittelijät. Olemme vaihtaneet näkemyksiä Rava Baltsanin kanssa, joka on esittelijä budjettivaliokunnassa. Mistä me sitten oikeastaan keskustelimme? Me keskustelimme kolmikantaa neuvotteluiden tuloksista. neuvottelut ovat 11. päivää heinäkuuta. Tämä on erittäin tärkeää asia meidän kannaltamme. Pilottihankkeita, joilla ei ole minkäänlaista oikeudesta perustaa, miten niihin suhtaudutaan. Tämä on yksi ongelma. Jotkut haluavat niitä viedä kuitenkin eteenpäin. Näiden projektien tai hankkeiden osalta voi tehdä vielä muutosesityksiä ennen 11. päivää heinäkuuta. Mitä tulee sitten minun lausuntooni, joka on meidän valiokuntamme lausunto? Me olemme vaihtaneet näkemyksiä keskenämme jo sähköpostitse. Ja vaikuttaa siltä, että nyt on syntymässä yhteisymmärrys siitä, että me tarvitsemme rationaalisen järkevän lähestymistavan, joka varmistaa sen, että kaikki rahat käytetään tehokkaalla tavalla. Sellaisella tavalla, joka edistää sisämarkkinoita sisämarkkina-asiakirja, sen hyväksikäyttö niin, että sillä voidaan myötä vaikuttaa kasvun syntymiseen, on kaiken pohjalla. Komissaari Barnier on pyrkinyt toimivan juuri tähän suuntaan. Tuomme myöskin ajatusta, joka liittyy sisämarkkina-foorumiin Olen varma, että tämän asian esittelijä tukee tätä ajatusta, koska hän, tämä on hänen keppihevosensa. Tietystikään kaikkiin hankkeisiin ei ole saatu riittävän suurta rahoitusta, koska esimerkiksi Solvitista on nipistetty rahaa pois. Yksityiskohtaiset tiedot löydätte asiakirjojen joukosta tässä suhteessa. Kenties minun kannattaa mainita vielä 20. päivä heinäkuuta, joka on aikaraja muutosesityksiä varten – näiden teoreettisten uusien pilottihankkeiden osalta. Olisin vain todeta, että olisi kyllä parempi jättää nämä muutosesitykset jo varhemmin, jo aikaisemmassa vaiheessa, eikä jättää viime tippaan. Ja muistakaa myöskin, mikä tilanne nyt vallitsee. Budjetista halutaan säästää rahaa, joten hyvin tiukkoina tässä ollaan. Olen valmis keskustelemaan erityisistä hankkeista ja ehdotuksista ehdotuksia sitten sen suhteen, mitä hankkeita haluatte vielä mukaan tähän budjettilausuntoon. Kiitoksia Parhera Kotuchnik erittäin selkeästä katsauksesta ja myöskin tästä lausunnosta. Meillä on vielä muutama budjettikohtiin liittyvä kysymys vielä, jota kannattaa tarkastella. Mutta ensin varjoesittelijät. Herra van der Kamp ensin. Eh, eh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Viisi lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin kiitokset erittäin selkeästä lausunnosta esittelijälle. Tästä hyvin selkeästi käy ilmi, mikä IMKO-valiokunnan ajatus on. Toisena kommenttina viime viikolla huomasin, että kansalaiset kääntyvät katsomaan Euroopan budjettia sitä, onko budjetin käyttö tehokasta, kasvaako budjetti liian nopeasti ja siksi on hyvä, että lausunto ottaa tämän huomioon. Kolmas kommenttini liittyy kohtaan kolme. Yhtenäismarkkinat 12 tapaa lisätä kasvua, vahvistaa luottamusta, yhteistyö uuden kasvun puolesta. Onko esittelijä sitä mieltä, että tämän suunnitelman budjetti on riittävä? Tämä asia mainittiin jo viimeksi. Oikein mukavaa sinänsä, että komission jäsen Barnier on tällaisen suunnitelman esitellyt. Mutta onko taustalla riittävästi rahaa? Kyllähän hyviä ajatuksia aloitteita voi olla paljon, mutta miten tästä nyt edetään? Meidän täytyy huolehtia siitä, että riittävät varat tässä on, eli täytäntöönpanoon riittävän pieni kasvu sisämarkkinafoorumista. Meillä on kaksi alustavaa ehdotusta ja olettaisin, että niistäkin keskustellaan. Olisin samaa mieltä siitä, että sisämarkkinafoorumi, joka Krakovassa järjestetään, on hanke, jota edelleen tuemme. Ja että tämän tyyppisiä tarkistuksia hyvä, esitetään. Viiden kommenttini. Mielestäni on hiukan ikävää se, että että solvittia käsitellään näin nopeasti. Edustaja Saldemoselle tuosta pilottihankkeesta. Voidaanko sitä toteuttaa solvitin puitteissa? Pitäisi katsoa, noudattaako tämä todella budjetin sääntöjä. Outoa se, että aloitetaan uusia pilottihankkeita, kun pyritään säästämään vanhoista. Kiitoksia paljon, herra Van de Kamp. Herra Kreutzmann sitten. Ja ehkä joku SND-ryhmästä on myöskin kommentoinut budjettia. Olkaa hyvä. Like. Kiitoksia. Busoi halusi kiittää edustaja edustaja Kotsnutskojusnikia tästä lausunnosta. Hän onnittelee, esittelee ja toteaa, että Euroopan unionin budjetti täytyy antaa talouskasvun välineeksi ja raha täytyy antaa niille investointialueille, jotka pystyvät luomaan kasvua ja työllisyyttä. Täytyy myöskin muistaa, että pyysimme Single Market Act-asiakirjaan liittyvää tutkimusta – ja budjetin osi, eri osin pitäisi heijastaa näitä prioriteetteja. Puus on erittäin huolestunut siitä, että solvittiin on tulossa niin vähän rahaa. Tämä on erittäin tärkeä väline kuitenkin, joka pystytään parantamaan kuluttajien asemaa ja yritysten asemaa Euroopan unionissa ja ratkaisemaan heidän ongelmiaan. Arviot, jotka, ovat, jotka on tehty toistaiseksi, ovat osoittaneet, minkälaista lisäarvoa solvit tulee, tuo mukanaan, ja se osoittaa, että solvitin käytetyt rahat on käytetty tehokkaalla tavalla hyväksi. Sen vuoksi pitäisi riittävää riittävät määrärahat solvittia varten ja myöskin sisämarkkinoiden avustus toimistoja varten, jotta niiden kautta voidaan todellakin auttaa kansalaista. Esittelijä on tehnyt ehdotuksen antaa rahaa tähän budjettikohtaan, ja me tuemme tätä. Sama pätee myöskin sisämarkkinafoorumia koskevan pilottihankkeeseen. Tällä teemme yhteistyötä komission kanssa ja tulevalla Puolan puheenjohtajakaudella tulemme vielä tämän vuoden loppupuolella pyrkimään edistämään tätä asiaa. Tämä ei millään tavalla kuitenkaan ennakko lopputuloksia, mutta BUS on erittäin luottavainen sen suhteen, että sisämarkkinafoorumi tulee olemaan erittäin suureksi hyödyksi. Ja sen kautta pystyn ottamaan esiin monia kansalaisten huolia ja yritysten huolia. Ja pystyn paremmin saattamaan sitten poliittiselle estyslistalle. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia myöskin kansalaisille yrityksille tulla lähemmäksi sisämarkkinoilta ja saada sisämarkkinoista tämän hyötyä. Sisämarkkinan foorumeiden rahoitus täytyy varmistaa. Yllättävää kyllä. Komissio ei tässä suhteessa ehdota mitään. Voisin vielä lisätä omalta osaltani, että kollega Charles de Mose on tehnyt ehdotuksen yhdessä teidän kanssanne tarkistuksen aikaansaamiseksi, joka koskee markkinavalvonta viranomaisia. Uskoakseni tämä on tärkeä pyrkimys. Joka kerta kun havaitsemme, että annetaan päätösausemia, tehdään ehdotuksia, niin sitten markkinavalvontapuolella on puutteita näiden osalta. Mikäli emme saa parempia ratkaisuja aikaan markkinavalvonnan parantamiseksi, pelkäänpä että kaikki muutosesitykset, kaikki asetukset, kaikki muutokset, jotka hyväksytään parlamentissa, jäävät tyhjäksi sanahelinäksi, koska usein sitten havaitaan jälkikäteen, että markkinavalvonnan puute tai puuttuminen eri jäsenvaltioissa on suuri ongelma, kun tarkastellaan jäsenvaltioita ja kysytään eri jäsenvaltioilta miten asiat ovat toimineet. Joissakin, asian, joissakin jäsenvaltioissa asiat ovat hoituneet hyvin ja ihmiset äh, pystyvät hoitamaan asiat kunnolla ja helpolla tavalla, miten tämä nyt sanoisin. Ja joissakin ei näin ole. Siksi olen tehnyt, olemme tehneet tämän ehdotuksen. Arvostan kovasti sitä, että te tuette tätä ehdotusta, koska tämä voisi antaa merkkoisen sykäyksen koko asialle ja saada aikaan parannuksia. Emme nyt halua lukea ääniä, mitä ihmiset ovat ehdottaneet tässä suhteessa. Haluaisin vain lisätä tämän tähän, mitä Christian Busoin puolesta sanoi. Sitten Rova Schaldemosa. Man bliver lige kastet direkte ud i, og <laughs> skulle forholde mig til budgettet. Men, øh, men... Kiitos puheenjohtaja. Nyt vähän yhtäkkiä heittäytymään tähän budjettikeskusteluun, mutta tämä pilottihankekysymys, joka kautta sisämarkkinoiden voitaisiin vahvistaa, ei tässä ole kyse siitä, että rahat viedään solvitilta. Ei tässä se ollut meidän ajatuksemme, vaan hyvin tärkeää on se, että keskitytään sisämarkkinoiden valvomiseen solvitin ulkopuolellakin. Vähän harmillista on se, että lähdetään leikkaamaan budjettia juuri sisämarkkinoista, kun komissio ja kaikki täällä valiokunnassa ovat samaa mieltä siitä, että Eurooppaan tarvitaan kasvua juuri hyvän toimivien sisämarkkinoiden kautta, ei kai, silloin pitäisi lähteä leikkaamaan niitä budjettikohtia, jotka liittyvät juuri sisämarkkinoihin ja markkinoiden valvontakysymyksethän kuuluvat tähän, joten tässä tarvittaisiin lisäselvyyttä esittelijän kantaa siitä, miten sisämarkkinoiden valvontakysymyksiä on priorisoitava. On sanottava, että on huolehdittava siitä, että markkinat toimivat ja siksi tarvitaan riittävät resurssit tämän työn toteuttamiseen. Tätä meidän on painotettava. Tämä ehkä voitaisiin vielä lisätä, muuten tämä teksti on mielestäni aivan loistava. Kiitos. Okay. Haluaisitko sinä vielä kommentoida? Hyvä. Ich begrüße den neuen... Ehkä ihan lyhyesti vain pidän uutta ehdotusta hyvänä, että markkinoiden valvo, markkinoita valvovat tahot huolehtivat tiedon vaihdosta. Ehkä esittelijä voisi selittää, miksi solvittiin saadaan vähemmän varoja. Eikö viimeksi niitä ole käytetty riittävästi vai onko yksinkertaisesti leikattu? Um, haluatko, haluatko muiden ryhmien edustajat puhua? Vadion, hyvä. Sen tapauksessa annan puheenvuoron vielä herra Kotutsnikille joka pystyy kommentoimaan eri kysymyksiä, varsinkin solvittia. Sitten pohditaan aikataulukysymyksiä. Esittele, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti kaikille, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Ehkäpä voisin omaksua poliittisemman lähestymistavan olemaan me kuitenkin poliitikkoja. Minun mielestäni meidän valiokuntamme, IMKO-valiokunnan edun mukaista olisi, että me puhuisimme sisämarkkinoiden puolesta. Sehän on hyvin tärkeä osa Euroopan unionia. Se on tärkeä osa meidän poliittista uskomustamme. Sisämarkkinoista on hyötyä kaikille EU-kansalaisille. Olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy tähdentää painopisteitä meidän lausuntoluonnoksessamme. Se on aivan loogistakin. Meidän painopisteenämme on nimenomaan sisämarkkinat. Kun mietimme meidän lainsäädäntökautemme aivan alkua, pääsimme yksimielisyyteen Montin kertomuksesta. Sehän on, oli hyvin kriittinen, kun se arvioi sisämarkkinoiden nykytilaa. Siksi sisämarkkinat ovat tärkeät. Meidän on kuitenkin korostettava sen tärkeyttä. Meidän on korostettava sitä, että se toimii. Se on aivan yhtä mittava suurolta kuitenkin kuin kehitystuki Brasilialle esimerkiksi. Eilen esimerkiksi yhdessä valiokunnassa tuettiin Brasilialle annettavaa tukea. Minun mielestäni se ei ole aivan oikein. Brasilia nyt ei mikään kehitysmaa enää kuitenkaan ole. Siksi olen aivan varma, että meidän valiokunnassamme löytyy yhteisymmärrys. Minä yritän vielä omalta osaltani miettimään tämän keskustelun pohjalta painopisteitä. Olen kiitollinen näistä kaikista huomioista. No mitä vielä Solvitista sitten, niin ainakin minun saamieni tietojen mukaan paineet olla lisäämättä talousarviota niin ainakin mitä tiedän, ovat peräisin oikeastaan komissiolta, ei niinkään parlamentilta. Yhtenä painopisteenä meillä voisi olla, että me painostaisimme puolestaan komissiota. En halua ryhtyä kommentoimaan yksittäisiä puheenvuoroja sen enempää. Ehkäpä voisin kuitenkin vastata siihen kysymykseen, uskommeko todellakin, että komission Barnien painoarvo riittää. Meidän täytyy vain varmistaa se, mitä Barnier sitten tekee. Aikataulusta on jo totesikin jotain määräaikatarkistuksen jättämiselle on, on 20. päivä heinäkuuta. Minä olen totta kai valmis käymään teidän kanssanne vielä keskustelua painopisteistä omassa lausunnossamme. Mielestäni näiltä osin meillä kyllä on riittävästi aikaa vielä. Voimme kyllä keskustelua jatkaa. Myös yhteistyö on ollut erittäin hyvää esittelijä kanssa. Hän on ollut avoin myös meitä kohtaan. Good. Well, thank you very much. Uh, just to... Kiitoksia paljon. Aikataulusta vielä. Varjoista te voi tietenkin keskustella teidän kanssanne vielä ja muokata tekstiä, mutta 20. heinäkuuta kello 12 oli se tarkistus jättöaika 21. elokuuta. 31. elokuuta äänestys ja sitten tämmöinen vastuuvaliokunnan käsittelyn. Kiitoksia paljon siitä, että olette johtanut tätä työtä kiitos, kiitoksia myöskin varjoesittelijöille. Tämä oli erittäin merkittävä asiakirja. Meillä on vielä tilaisuus omaksua poliittinen lähestymistapa sellaisten seikkojen suhteen, jotka edistävät sisämarkkinoita. Hyvä. Nyt viimeinen asia esityslistalle tänään, joka on tutkimuksen esittely. Kyse on tullialan yhteistyöstä oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueella ja tullin roolista on myöskin kyse Euroopan unionin ulkorajan valvonnassa. Tutkimusta pyysi kansaisvapauksen valiokunta. Minun käsitykseni on, että kansallisvapauksien valiokunnan jäsenet eivät ole vielä tila- saaneet tilaisuutta nähdä tutkimusta, koska hi- heillä on niin paljon muita kiireitä. Me katsomme, että tämä on kuitenkin erittäin tärkeä asia meidän tuliyhteistyökysymystämme suhteen ymmärtää tätä tutkimusta, että olen erittäin iloinen siitä, että tohtori Peter Hopping, joka sai tehtäväkseen kansallisvapauksien valiokunnan tehtävän valiokunnan nimi puolesta valiokunnan pyytämänä tämän tutkimuksen. En tiedä, onko teillä kansansopaksen valiokunnan jäsenen paikalla herra Saldini. Italian kansanjärjestyksen jälkeen ei ole päässyt paikalle, mutta rouva Rapti ja herra Schmidt ja herra Dion ovat kyllä paikalla. He ovat työstäneet tulliasioita meidän valiokunnassamme. Minä itse olen myöskin varjoesittelijänä paikalla. Olen erittäin iloinen siitä, että voin nyt toivottaa tervetulleeksi myöskin rouva tai siis Rova Tuuna myöskin esit, esittelijä Rova Korholan tilalla. Edustaja Korhola pyysi minua edustamaan hänen kantansa. Uh, Olen myöskin erittäin iloinen siitä, että vielä kerran voin toivottaa tervetulleeksi herra Zelinskin, joka on erittäin tervetullut ja tuttu vieras meidän valiokunnassamme. Hän on pääjohtaja, joka vastaa tulliyhteistyöstä ja tästä koskevasta lainsäädännöstä. Hän on paikalla myöskin silloin, kun laadimme omalta mietintöä ja myös Rova Salvini on paikalla. Joten totesin, että tohtori Hobbing on eurooppalais European Policy Studies tutkimusyksikön johtaja. Hänellä on erittäin hieno ura Euroopan eri instituutioissa mukaan ottuna Libe-valiokunnassa. Hän on myöskin toiminut komission palveluksessa. Olemme erittäin siitä, että voimme toivottaa teille, teille tervetulleeksi teille jotakin esityksiä tai PowerPoint-esitys täällä, joten olkaa hyvä, tohtori Hobbing. Kiitoksia kovasti todellakin kunnia olla täällä. Kiitokset siitä, että saan esitellä selvitystäni. Totta kai on kiva esitellä selvitystä, joka on kirjallinen, mutta myös suullisesti valiokunnalla, mutta aika poikkeuksellista, että minä puhun tästä valiokunnalle, joka ei olekaan sama, joka sen on tilannut. Ihan kivaa, mutta on siinä omat haittapuolensakin otsikosta näette, että aihe liittyy vapauden, turvallisuuteen ja oikeuteen. Ei ihan teidän tavallista reviiriänne turvallisuudessa, mutta minä olen oppinut kuitenkin selvitystyön yhteydessä kolmen kuukauden aikana, että tässä on tapahtumassa muutoksia. Rajat ovat kuin veteen piirrettyjä viivoja, kun ajatellaan sääntelypuitteita, ne menevät sekaisin. Kun puhutaan turvallisuudesta, niin huomaa, että turvallisuus tekijöitä on ihan tullimääräyksissäkin tai päinvastoin. Myös turvallisuuspuolen on huomioitava, mitä on vireillä sääntelypuolella. Olen kiitollinen kovasti tästä tilaisuudesta. Ehkä tämä johtaa uuteen vaiheeseen, myös kun puhumme kaupasta ja tullimääräyksistä. Seuraava kalvo. En kuitenkaan säikäytä sen enempää. En aio minkäänlaista historiallista katsausta esittää kuitenkaan, vaikka meneekin pari tuhatta vuotta taaksepäin. Vuosissa se näyttää paljolta, mutta me teemme sen nopeasti kuitenkin tämän mutkan muutamin, muutamin pysähdyksin näin valokuvan muodossa. Mutta mennäksemme kreikkalaisroomalaiseen maailmaan, niin on tärkeää, että se oli ensimmäinen vaihe tavallaan siinä, kun tulella oli jo jotain toimivaltaa ja kauppa kehittyi järjestelmänä, mutta tulliväillekin sillä oma merkityksensä. Tehän tiedätte, että Matteus oli aikanaan veronkantaja ja siksi Matteusta pidetään myös ikään kuin tulliväen edustajana ja tulliväki on kovin ylpeä tästä tilanteesta. Toisin sanoen, siinä on meidän ensimmäinen pysähdyksemme. Ja sitten Rooman valtakunta kasvoi, siellä oli vähän veroja, vähän mitään tullejakaan. Kauppailu oli kuitenkin hyvin vilkas ja sitten kun mennään eteenpäin tuhat vuotta kesä, keskiajalle yhtäkkiä kaikki muuttui. Ei ollut juurikaan kauppaa, ei maksuja, ei tulleja, koska ei nostustakaan sen enempään viedä eteenpäin esimerkiksi teiden rakentamista tai harjoittaa kauppaa. Toisaalta oli kuitenkin paljon tulleja kuitenkin ne olivat lähinnä siellä, että pystyttiin kiristämään matkustajilta rahaa, mutta ei kuitenkaan varsinaisesti talouden kehittämiseksi. Sitten myöhemmin 1700-luvulla protektionismin aikoina tullista tuli jälleen tärkeää, koska silloin ne olivat olemassa sitä varten, että olisi edistetty kauppaa päinvastoin. Haluttiin isot muurit rakentaa oman teollisuuden suojelemiseksi. Seuraava pysähdys, kun päästiin 1800-luvun alun vapaakauppaan, oikeastaan käsityöläiset toteuttivat tämän käytännössä. Tulleja leikattiin ja avattiin rajat muille maille niin, että kauppa sujuisi paremmin ja tullit saataisiin alemmaksi joskus ihan jopa nollatasollekin. Sitten mielestäni tämäkin on aika tärkeä Euroopan unionin kannalta. Meillä on myös liikehdintä Italiassa Saksassa yhdistymistä kohden. Se on aika tärkeä tullinkin kannalta. Nimittäin tuolloin oli paljon pikkuvaltioita, Saksassa esimerkiksi, pikkuhiljaa alennettiin tulleja ja hävitettiin lopuksi tariffit. Sitten uusi Saksa joutui luomaan uudet tullirajat ulkopuoliseen maailmaan. Se oli tavallaan ensimmäinen malli, joka toteutui myöhemminkin, kun Euroopan unioni syntyi tai Euroopan, Euroopan yhteisöt. Niin kävi silloinkin ja sitten vaadittiin tulleja, perään kuulutettiin vähän samaa silloinkin, niin että pystytettiin uudet tullimuurit ulkopuolisen maailman nähden. Ehkä on hyvä muistaa, että puolessa toista vuodessa oikeastaan etuajassa voitaisiin sanoa, että Euroopan unioni on jälleen aloittanut hankkeen, joka saatettiin päätökseen vuotta aikaisemmin kuin sen pitikään loppua. Tämä on aika tärkeää kuitenkin, että Tulli on saanut hyvän maineen kautta linjan. Mutta historia menee eteenpäin. Yhteisen tarifin lisäksi oli tarvetta myös yhdenmukaista tulimenettelyjä. Siihen menikin jo paljon enemmän aikaa. Se saatettiin loppuun noin 92 vuonna. Mutta kehitys ei siihen toki päättynyt. 70-80-luvulla tulli tulot pienenivät yhtäkkiä – Meillä oli GATS-liikehdintää, jotta saatiin laskettua tulleja ja maksuja, poistettua kauppaesteitä. Totta kai tämä vaikutti myös tullien kantamiseen, mutta ei niin, että se joutui työttömäksi, vaan tuli uusia tehtäviä, tuli uusia uhkia ulkopuolisesta maailmasta. Valtiot huomasivat, että tuli uusia uhkia, jotka muodostuvat tärkeiksi. Tullit joutuivat kantamaan huolta niistä varmuudesta ja turvallisuudesta muun muassa. Oli kyse rajoituksista, kielloista ja tullilaitos hoiti nekin. Tämä oli seuraava vaihe, mutta sen jälkeen vielä yksi tärkeä juttu. Kymmenisen vuotta sitten syyskuun 11. ei ole kyse pelkästään terrorismista ja poliisista, joka tuli kyseeseen, vaan myös tullilla oli tarvetta puuttua asiaan. Totta kai tämä, tähän liittyy rahtiriskejä. Kun tutustuu tallilainsäädäntöön, niin aika paljon työtä on tehty myös 2005 turvallisuuskorjauksissa. Sitä on saatettu päätökseen myöhemmin. Sitten seuraavalle kalvolle. Nyt voisi kuvitella, että tulli on nyt asettautunut uusiin asemiin, mutta ei se pidä paikkansa, että se vain lepää laakereillaan. Muistan, että varmasti, että puolisen vuotta sitten oli tällainen Jemenin lentorahti juon, joka pelotti aika lailla laajaa yleisöä. Ihmiset yhtäkkiä tulivat tietoisiksi siitä, että terroristi riski ei tule Euroopan unionin tai Yhdysvaltoihin lentokoneitse tai eh, matkustajien myötä, vaan me tiedämme kyllä tästä riskistä, mutta yleinen mielipide ei niinkään ollut tietoinen siitä, eikä lehdistykään sen enempää, että riski voi myös rahdin myötä saapua. Lokakuussa 2010 näin kävi. Nimittäin tuli pommi, joka olisi lähtöisin Jemenistä, kävi Saksan läpi ja sitten se juuttui, kun se löydettiin yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta ei minkään rutiinitarkastuksen yhteydessä, vaan saatiin vihje joltain taholta arabimaailmasta. Siis järjestelmä ei niinkään ratkaissut tätä ongelmaa, vaan ulkopuolelta tuli virike. Tämäkin vaikutti rahtivalvontaan. Mutta tämä oikeastaan yllätti minua ja muitakin siitä, että ne, jotka välittömästi tulivat puhumaan tästä viestimistä, ei niinkään valtiovarainministerit, vaan Saksassa esimerkiksi herra de Mazier, sisäasiaministeri, puhui aiheesta yhdessä liikenneministerin kanssa. Totesivat, että he ovat nyt suunnittelemassa uusia keinoja, tämän tyyppisiä rahti riskejä varten. Tulli ministeri ei puhunut, hän oli päättänyt olla puhumatta, näin kuulin kollegaltani myöhemmin, koska hänen mielestäni se ei olisi ollut hyödyllistä. Mutta sen vaikutuksena voitaisiin nähdä se, että yleinen mielipide oikeastaan enää tiedä, kuka rahtiasioita, rahtiriskejä hoitaa. Tähän tavallaan olisi tullut hyvä sauma väelle kun 2005 ei siitä tullut, ehkä tätä voitaisiin vielä parantaa, mutta ei se kuitenkaan mikään tulli se pelkästään ollut. Ihan viime viikolla näin täällä Brysselissä toisen esimerkin komissiolta, hiukan samantyyppinen sekin, Rova Malmström, herra Kallas ja herra Semetta kirjoittivat kirjeen tapahtumiin liittyen ja miten maailma voitaisiin parantaa, järjestelmiä parantaa. Mutta hiukkasen samalla lailla ei ole kyse niinkään tullijärjestelyistä tai järjestelmistä ainakaan etusijassa. Oikeastaan näytti siltä, että kaikki toteutuisi pelkästään sisä- ja oikeusasianeuvostossa tai liikenneneuvostossa, mutta hyvin vähän oli tullista puhetta. Mielestäni tämä ehkä selittää aika paljon. Tästä voidaan keskustella myöhemminkin. Sitten vielä yksi tekijä, joka tähänkin liittyy. Ei ole kyse niinkään viestimistä, vaan lainsäädännöstä, määräyksistä. Minä olen huomannut, että tässä on aika nopeasti muutettu suuntaa, kun ajattelee rajavalvontaa käsitteenä, miten se on kehittynyt sitten vuoden 2001 Ensin saatiin yksi esimerkki Laakenin neuvostossa 2001. Siinä reagoitiin välittömästi syyskuun 11. tapahtumiin uusi järjestelmä rajavalvontaa varten. Laaja käsite olisi viranomainen, joka olisi vastuussa tästä. Se olisi osa tätä järjestelmää niin, että varsinkin tulli, rajavalvonta ja poliisi olisivat mukana. Kun nyt tarkastellaan tätä pari vuotta myöhemmin, osa neuvostossa joulukuussa 2006 julkaisi oman määritelmänsä integroidulle rajavalvonnan se oli kapeampi, liittyi enemmänkin turvallisuuteen. Se ei niinkään liittynyt tai oikeastaan rajoittui paremminkin poliisiin ja rajavalvontaa tulista ei ollut sanakaan sanottu. Sen jälkeen tämä on jatkunut samaan tyyliin on huomattu, että esimerkiksi Tukholma-ohjelmassa ja ulkoisen turvallisuuden strategiassa, kaikissa näissä tärkeissä asiakirjoissa, jotka luovat puitteet nykyiselle tilanteelle ulkoisessa turvallisuudessa, niin Lissabonin sopimuskin on oikeastaan vahvistanut tilanteen. Raja, rajan hallinta on keskeinen osa osasto viitosta vapaudessa, turvallisuudessa ja oikeudessa. Siinä puhutaan oikeastaan vain henkilövalvonnasta rajoilla, mutta ei niinkään kaupasta tai rahdista puhuta. Eli nykyinen vaikutelma on se, että on olemassa tietty väärinymmärrys Euroopan unionissa vallalla, ainakin siinä, miten sisäisesti rajoja käsitellään, ikään kuin olisi kyse pelkästään poliisi- ja turvallisuusviranomaisten reviiristä, mutta ei niinkään tulliväen osuudesta, niin sitten eteenpäin, ehkä hiukan se nopeamminkin voitaisiin mennä tämän johdannon jälkeen, kun ajatellaan mikä tilanne nyt on, on aika hyödyllistä myös tarkastella, mikä tullilaitoksen kantokyky on, mitkä ovat sen vaikeudet sen selittämiseksi, miksi tilanne ylipäätään kehkeytyi tällaiseksi, mitä voitaisiin tehdä sen muuttamiseksi. No, tässä on listattu erinäisiä taitoja, en, niin, voitte lukea ne niitä nyt itse toista. Tässä on tavallaan kilpailevista tahoista kyse myös ja tullin toimivallasta on usein väärinymmärryksiä olemassa myös tutkimuksenkin puolella. Usein niitä pidetään hyvin rajoillisina ja ikään kuin odotetaan, että ensin tavarat tulevat maahan ja sitten katsotaan, onko se tullin reviiri vai ei ja sitten vasta mietitään riskiarvion ja analyysin jälkeen, miten asioihin puututaan. Ja välttämättä he eivät muka haluaisi välttämättä puuttua asioihin, eli tarvetta ole, ainakaan ilmeistä. Ehkäpä sitten eteenpäin seuraavaan kalvoon. Siinä huomataan, että on olemassa tiettyjä vaikeuksia, tai ei niinkään ole kyse tehokkuudesta, vaan ihan – niinkään objektiivisesta ongelmasta, vaan ehkä käsityksistä, jotka estävät eri tahojen välisen yhteistyön. Meillä on aika erilaiset rajat, Schengenin maarajat, jos ajatellaan tullirajoja puolestaan erikseen, tässä on paljon eroja. Vain 45 prosenttia rajoista valvotaan yhdessä rajavalvonnan ja tulliväen kesken. Ehkä ei ole kovin paljon kiinnostusta siis yhteistyön suuntaan. Toinen ongelma varsinkin tulevien näkökulmasta on se, että yhdenmukaisesti voitaisiin noudattaa oikeutta. Meillä on oma tulilainsäädäntömme, se on puhdasta ensimmäisen pilarin tai yhteisön lainsäädäntöä. Se on siis EU-oikeutta, mutta tätä täytäntöpano jäsenvaltioissa se on perinne ja voi olla, että siinä on eroavaisuuksia, miten maat eli jäsenvaltiot soveltavat lainsäädäntöä. Ehkä olisi jotain keinoja myös, sanoisinko, yhdenmukaista enemmän näitä käytäntöjä. Ehkä sitä ei ole riittävästi toteutettu. Varmasti tähän täytyy puuttua. Jos ajatellaan uuden aikaistettua tullikoodeksia, niin siinä on nyt olemassa ainakin jotain lupavia keinoja. Minä kyllä väittäisin, että on hyviä suunnitelmia ja hankkeita myös käynnissäkin. Seuraava kalvo, kiitos. Meillä on muitakin puutteita olemassa, jos ajatellaan rangaistusmaksuja. Niissä tarvittaisiin yhdenmukaisuutta. Rangaistusmaksut eivät ole kautta unionin yhdenmukaisia. On kyse myös rikosoikeudellisista maksuista, joskus jopa hallinnollisestikin niitä on hankala yhdenmukaistaa. Edes sen jälkeen, kun meillä on yhteistä lainsäädäntöä, niin tämä ei ole toteutunut edes Lissabonin jälkeenkään. Tämä on iso kysymysmerkki, ei varmasti ratkaista ihan välittömässä tulevaisuudessa, mutta tarvittaisiin hiukkasen yhdenmukaisempia näkymiä. Mutta on ymmärrettävä kuitenkin, että 2013 tuli ohjelma, on ottanut tämän yhdeksi tavoitteekseen, että tulli hallinto vaikka on 27 jäsenvaltiota, olisi kuitenkin yksi organisaatio. Mielestäni tämä on tärkeä tavoitteena. Se on pidettävä esillä. Verrattuna 80- ja 90-lukuihin on pantavissa merkille, että on hyvin paljon vähemmän rahoitusta tullilaitokselle tarjottu. Yhtenäismarkkinoiden alussa tulliyhteistyöhön panostettiin enemmän, mutta nyt näin ei ole tilanne. Tässä on selvästi ennenkin osoitettu varoja Schengenin suuntaan. Siellä on paljon enemmänkin rajarahaston myötä osoitettu laitteisiin ja valvontaan, ja se on tullilta pois. Mutta me olemme kyllä tässä tietoisia. Poliittinen tuki sitten on kai mainittava myös. Kyse on valtiovarainministereistä. He eivät ole niin kiinnostuneita tullista, talousarvon politiikan kannalta paljon mielenkiintoisempaa. Ja jos on kyse turvallisuudesta, niin etusijalle panna poliisi tai rajavalvonta. Jos me mennään seuraavaan kalvoon seuraavaksi, päästään sisäpuitteisiin. 90-luvulla meillä on aika yksinkertainen maisema. Ainoastaan yksi pääosasto komissiossa numerolta 21. Se hoiti kaikki tehtävät, kaikki mahdolliset tehtävät. Nyt 2010 nämä tehtävät on jaettu eri tahojen kesken. Olaf, taksut, pääosasto, sisäasian pääosasto ja neuvostossa puolestaan yhteistyöryhmä tulliasioissa – on, on aika hankala, jos ajatellaan kumppanuutta Frontexin kanssa, niin että rajavalvonta olisi yhdenmukaista. Sitten seuraava kalvo, kiitos. En mene tässä nyt yksityiskohtiin. Mutta jos ajatellaan erinäisiä malleja, yhden, yhtenäistettyä rajavalvontavaltaa, niin aina täällä on yksi malli, jonka neuvosto on määritellyt 2006. Se on aika kapea määritelmä ja se ei juurikaan ketään auta, koska se keskittyy yksinomaan poliisiin ja turvallisuuteen. Sitä täytyy mukauttaa. Meidän täytyy noudattaa laajempaa kansainvälistä käsitettä, jota muun muassa maailman tullijärjestö on kehitellyt. YKkin, Euroopan komissiokin on kehitellyt ulkoista käsitettä suhteessa EUn ulkopuolisiin maihin. Se on aika lailla tämän mukaista. Se ei ole kovin hyvin perille mennyt, mutta nyt olisi hyvä kuitenkin saada tällainen järjestelmä pystyyn laajempi kansainvälinen käsite niin, että mukana olisivat kaikki järjestöt, jotka jotenkin liittyvät turvallisuuteen tai rajavalvontaan. Tämän pitäisi olla mukana rajavalvontakäsitteessä. Seuraava kalvo, kiitos. Sitten jatkoa ajatellen. Ajatellaan, ketkä voisivat olla Frontexin kumppanina, niin yksittäinen tulli, virasto ECA esimerkiksi, siitä on kyllä keskusteltu. On sanottu, että se on liian kallista, ettei ole välttämätöntä sellaista järjestää koordinointia varten, mutta on ehkä mielipiteet ovat tässä nyt muuttumassa. On syntynyt vaikutelma, että on jotain koordinoitavaa operatiivisella tasolla, jos ajatellaan tulli- ja rajaa tahojen välillä, mutta ylipäätään myös lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi ja muillakin aloilla, missä varmasti olisi hyödyllistä tarjottavaa. Tämä parantaisi suorituskykyä ja varmaan olisi vaivan väärti myös ajatellen varojen käyttöä. Toinen valinta, josta on käyty myös keskusteluja, olisi neuvoston yhteistyöryhmä tulliasioissa. Se ei välttämättä ole kovin hyvä valinta, koska ei ole minkäänlaisia perusrakenteita. Sehän perustuu paljon myös kiertävään puheenjohtajuuteen. Siinä ei ole kehitysnäkymiä olemassa. Voitaisiin myös ajatella, ja mennäpä seuraavalle kalvolle, että meillä olisi olemassa olevassa virastossa tulliosasto. Se olisi rahoituksen kannalta mielenkiintoista, mutta itse ymmärryksen tai imakon kannalta se olisi hyvä, että se olisi yhdessä virastossa Europolissa, kuten on esitetty, tai Frontexissa. Ei voida ajatella, että oltaisiin molemmissa – koska se ei oikeastaan tullilaitoksen imagoa auttaisi, jos ajatellaan, miten heidän rooliaan selitetään ulospäin. Vielä on yksikin vaihtoehto. Paitsi että olisi oma virasto, niin voitaisiin myös yhdistää Olafiin, petosten torjuntavirastoon. Olafillahan on selvä yhteys myös tullimaailmaan – DG21 hän on sen taustalla ja linkit ovat vahvat edelleen. Dälämeistä tietenkin voi päättää, siitä pitää keskustella seikkaperäisemmin. Olen kuullut myös Euroopan unionin jäsenvaltiolta, Ranskasta muun muassa, että he haluaisivat riskianalyysiä varten yhteisen foorumin ennen kuin mietitään uutta ECAta. Siis erilaisia ajatuksia on putkahtanut esille ja ihan hyvää sinällään. Nyt mennäänpä viimeiselle kalvolle tämän alustuksen päätteeksi. Totta kai on paljon monimuotoisuutta, erimielisyyttäkin Euroopassa, mutta hyvällä tahdolla varmasti voimme tätä yhteensovittaa, yhtenäistää sitä monellakin taholla, ilman että sen enempää yksiköitä integroidaan, ei niin kuin Yhdysvalloissa, että on oma yksikkönsä, poliisia, tullia ja maahanmuuttoa varten välttämättä sitä ei haluta Euroopassa. Voimme kuitenkin yhteensovittaa verkkoja ja niin päin pois. Tässä lyhyt versio minun selvityksessäni. Kiitos. Thank you very much indeed, uh, uh Dr. Hobbing. Kiitoksia paljon, tohtori Hobbing. Te annoitte meille hyvin paljon ajattelemisen aihetta. Kaikki seikat eivät suoraan liity meidän valiokuntamme toimialaan kuitenkaan. Te vetositte paremman koordinoidin puolesta ja tämä erittäin voimakkaasta vastakaikua saa meidänkin valiokunnassamme. Tiedän, että pikapuolen tullaan tekemään lainsäädäntöehdotus, joka liittyy tullialaan ja teollisten tekinoikeuksien suojaamiseen. Tullin kontolle on kasattu yhä enemmän ja enemmän tehtäviä. Ja tämä on osa tätä historiallista kehitystä, tätä juuri kartoititte. Heillä on jonkin verran kohtuullisen paljon aikaa jopa keskustelua varten. Kyse ei ole, tarkoit- Kyse ei ole niinkään siitä, että pitäisi keskustella herra Salvini mietinnöstä, vaan pikemminkin jostakin seikoista, jotka Libe-valiokunnan mietintö ottaa esiin. Lipe katsoi, että he eivät onnistuneet järjestämään itse tätä kuulemista tai tutkimuksen esittelyä, joten se järjestettiin täällä meillä. Kuka halusi puheenvuoron? Rova Tuun ehkä? Varjoesittelijöiden varamiehet nyt saat puheenvuoroja. Rova Stylerko. Then we will have also... Ensin voin edustaa varjoesittelijää, sitten käymme vielä keskustelua, niinkö? But uh, these are different issues. Nämä ovat vähän eri kysymyksiä nimittäin. No joka tapauksessa we're not going to have an... Nyt me emme keskustele herra Salvini mietinnöstä, koska Salvini ei ole paikalla. Voisitko keskittyä niihin seikkoihin, jotka täällä otettiin juuri puheeksi äsken? Edustaja Korhola, joka ei ole täällä tänään paikalla, pyysi minua kertomaan, että hän tutustui teidän tutkimuksenne. Ja koska hän ei itse päässyt paikalle tänään, hän pyysi minua kiittämään teitä tästä esityksestä. Hän painottaa sitä, että hyvin selkeästi nyt nähdään, että tarvitaan voimakasta tulikysymysten koordinointia eu tasolla. Tällä alueella ei ole oikein koordinointia ollenkaan tällä hetkellä. Kaiken kaikkiaan ulkorajoillamme EUn tason hallinto tällä hetkellä on melko vähäistä – lähinnä tämä rajoittuu poliisiyhteistyöhön Frontexin koordinoinnissa ilman, että tulli on siellä työssä mukana. Kuten totesitte tutkimuksessa, se, että tullilaitos jää reaalinen ulkopuolelle, ei noudattele kansainvälisiä standardeja. Keskusteluissa täällä valiokunnassa olemme viitanneet tuohon etullikysymykseen ja siihen, että paljon aikaa tarvittaisiin, jotta IT-järjestelmät saataisiin sellaiselle tasolle, että vastattaisiin kansainväliseen tullikoodistoon. Jotkut argumentoivat, että tämä työ olisi tehtävissä melko nopeasti jopa vuoteen 2013 mennessä. Kollegani edustaja Korhola haluaisi kysyä teidän kantanne tähän kysymykseen. Mitä mieltä olette ja mitkä ovat riskit, jos pidetään kiinni tuosta alkuperäisestä määräistä 2013? Vai voitaisiinko siihen käyttää ja antaa merkittävästi enemmän aikaa? Toinen seikka. Hänen mielestään te katsoitte nykytullin toimivalta ja toimintaa. Ja me olemme katsoneet tuota markkinoiden valvontakysymystä aikaisemmin tänä vuonna täällä valiokunnassa ja tulet siihen tulokseen, että yhteistyö markkinoiden valvontaviranomaisten ja tullin välillä pitäisi saada uudelle tasolle, korkeammalle tasolle. Ja hän kysyisi, mitä etuja ja haittoja näette siinä, että tulli olisi markkinoiden valvontaviranomaisten kanssa läheisemmässä yhteistyössä. Ja lopulta vielä hän halusi kauttani huomioida Yhdysvaltain tilannetta. Siellä on tuo sadan prosentin skannausvaatimus tuonneille – Tuonille, EU-ssa tähän mennessä ollaan hyvin kaukana tuosta vaatimuksesta. Aivan sattumalta toin Strasbourgista Frankfurtin kautta Varsovalennolle suuren veitsen käsimatkatavaroissa ja löysin sen sitten sieltä Varsovassa. Se oli tämän kokoinen ja meni ihan kaikista koneista läpi. Joten mikä mielestäni olisi paras mahdollinen tapa saada EUn politiikkaa siihen suuntaan, että skannaus toteutuu paremmin ja riskit arvioidaan tehokkaammin? Pari porkkana löytyi kuitenkin ja niitä tutkittiin siellä hyvin tarkkaan, mutta veitsi sinne jäi ja näin kävi ihan viime viikolla. Jos tämä veitsi kiinnostaa, niin minä olin siitä niin innostunut, kun sen löysin sieltä käsimatkatavaroista, että minä otin siitä valokuvan. Voitte siihen tutustua, jos teitä kiinnostaa. Thank you for this very revealing encounter. Uh, perhaps they thought that... Eh, no, ehkäpä Pistit veitsen sinne käsimatkatavaroihin porkkanoiden pilkkomiseksi. No, joka tapauksessa Rova Styler. Kiitos puheenjohtaja. Minä ajattelin aivan samaa. Mietinkin, mitä varten sinulla oli se veitsi ja porkkanat. Haluaisin kiittää tästä erinomaisen mielenkiintoisesta esityksestä, joka osoitti, miten suuria yhteyksiä on eri valiokuntien työn välillä. Tämä on hyödyllinen asia. Haluaisin kysyä kysymyksen liittyy resursseihin. Tiedämme, että jäsenvaltioissa tehdään julkisella sektorilla leikkauksia ja monet palveluista, jotka suojelevat meitä, ovat joutuneet myöskin budjettileikkausten kohteeksi. Voisin esittää kysymyksen. Te puhuitte yhteistyöstä ja verkostoitumisesta. Voisiko tämä auttaa meitä? Ehkä tämä olisi parempi tapa käyttää hyväksi olemassa olevia resursseja tehokkaammin turvallisuuden takamiseksi. Mietin vain, onko te mitään ajatuksia tai näyttöä siitä, mitä vaikutuksia tällaisella saattaisi olla turvallisuuteen, koska on erittäin tärkeä, tärkeä kysymys. Te erittäin hienolla tavalla viittasi myöskin tämän Jemenin esimerkkiin. Kyse oli ilmiannosta sen sijaan, että tuli olisi onnistunut nappaamaan tämän pommin Frontextista sitten ja sen piirissä tehtävästä yhteistyöstä. Se on erittäin tärkeä elin. Ja kun puhumme tullista ja valvonnasta ja ajatuskysymyksistä, joihin edellinen puhuja viittasi ja myöskin tietojärjestelmistä, ehkä olisi hyödyllistä kuulla myöskin vastaus edellisen puhujan kysymykseen. Tämä on erittäin tärkeä seikka. Me olemme kaikki huolissamme turvallisuudesta. Me kaikki haluamme tehokkuutta, myöskin resurssien käyttöön. Voisitteko vastata näihin? Uh, Mrs. Rapsey. Dank u wel, voorzitter. Um, ja, het is een beetje moeilijk om uit elkaar te houden de Kiitos puheenjohtaja. Hyvin hankalaan sisämarkkinakysymystä tai erossa tästä esityksestä. Sisämarkkinoiden kannalta nyt kuitenkin lähinnä. Tulli on tärkeä sisämarkkinakysymyksissä, kuten täällä valikunnassa on nähty kun esimerkiksi etsitään tuotekopioita. Ja kuten te sanoitte, meillä on nyt hiukan hämmentävä tilanne, jonka kuluttajat kohtaavat esimerkiksi lentokentillä. Jos lento on Schengen-alueella, niin silloin ei tarkasteta, mutta siellä on kuitenkin ihmisiä, jotka ovat siellä – turvallisuussyistä, niinkö? Tämä tilanne ei ole nyt erityisen tärkeä. Erityisen selkeä korjaan. Kyllä tullikysymykset pitäisi selvittää paremmin siis ero Schengenin ja tulliliiton ja sisämarkkinoiden välillä. Kaikki tämä on kansalaisille melko epäselvää. Jos on sisäiset rajat vielä Euroopassa, niin niitä koskee erityissäännöt. Minulla on muutamia kysymyksiä. Yhteenvedostanne huomaan, että keskitit, keskityitte paljon maarajoihin, mutta lentokentät ja satamat ovat hyvin tärkeitä alankomassa erityisesti, ja niitä ei erityisemmin mainita siellä teidän raportissanne. Ja automatiikan käyttö käyttö. Jos katsotaan vaikka Rotterdamin satamaa. Meillä on siellä paljon näitä skannauslaitteita. Tämä on kaikkein tuoreinta teknologiaa, jota pystytään saamaan. Nyt olisi tärkeää katsoa, minkälaista teknologiaa on käytössä. Katsoa, voitaisiinko sopia siitä, että tämä uusin teknologia otetaan käyttöön. Toinen seikka, jota jäin kaipaamaan tästä – seikka, joka on hyvin tärkeä tullikysymyksessä, on korruption vastainen taistelu. Meillä voi olla tietyt säännöt ja asetukset, hyvä niin, mutta jos täytäntöönpano ei toimi kunnolla, niin siinä on ongelma. Erityinen ongelma tässä liittyy tullilaitoksen korruptioon. Tästä aiheesta keskustellaan tulliyhteyksissä kansainvälisesti kyllä, ja tämä varmasti kannattaisi mainita tässäkin yhteydessä. virastoista. Eiköhän meillä nyt ole EU-ssa riittävästi virastoja. Ne eivät aina toimi niin kustannustehokkaasti, joten eri palveluyksikköjen läheisempi yhteistyö varmasti riittäisi, mutta sen pitäisi olla käsikädessä poliittisen työn ja muiden tahojen yhteistyön kanssa poliisiyhteistyö esimerkiksi. Uuden tapainen yhteistyö olisi sinänsä tervetullutta. Teidän raportistanne kaipaan yhteistyötä maailman järjestön kanssa. Siellä on läheistä yhteistyötä, tehdään sopimuksia, jotka menevät pidemmälle kuin mitä Euroopassa. Tämä olisi tärkeä mainita. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Rova Rapti. Ja herra Schmidt ja vielä kolmaskin edustaja. Akusa προηγουμένως την περιπέτεια που Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tässä kuultiin seikkaa luista, veitsistä ja porkkanasta. Yleensä on kyse kepistä ja porkkanasta. Nyt meillä onkin puukkoja porkkana tällä kertaa uutena paradigmana. Tällainen pikkuseikkailu voi toteutua myös. Voidaan tällaisessakin tavaroita kuljettaa käsimatkatavarassa. Herra de Jong tietää, että meilläkin on paljon vesirajoja, siis on lentokenttiä, mutta myös merirajoja. Kuten hänkin totesi, meillä on jo Frontexkin jotain valvomassa ja täytyy myös miettiä muunlaista kauppaa kuin muun muassa ihmiskauppaa, ihmisillä käytävää salakauppaa. Esimerkiksi ihmisiä piilotetaan rekkoihin, jotka muuten kuljettavat tavaraa. Esimerkiksi voin kertoa isosta rekasta, joka menee, tulee Patrasiin Kreikassa. Se menee rajavalvontaan, mutta ei ole ollenkaan varmaa, että tässä rajavalvonnan yhteydessä voidaan kaikki selvittää, kaikki rekassa sisällä oleva tavara. Se on yksi mahdollisuus sekin. Ja toiseksi vielä koulutus ja ammattikoulutus – myös siihen tarvitaan varoja, kuten täällä yksi kollega totesi, tulliväkeä varten tarvitaan myös koulutusta. Kun puhutaan myös tullin uuden aikaistamisesta, tästä me keskustelemme nimenomaan valiokunnassa. Kyse on paljon myös koulutuksesta, siis tullihenkilöstön tutustuttamisesta esimerkiksi uuteen tekniikkaan. Mielestäni tämä on tärkeää. Lopuksi haluaisin vielä kiittää meidän alustajaamme ja kiitos näistä tutkimustuloksista. Mielestäni kaikki, mitä te totesitte, olisi aika yllättävää. Se ei välttämättä ollut sitä, mitä me ehkä me olimme odottaneet. Sinällä se oli kylläkin meidän kannaltamme tekin mielenkiintoista, kuten myös kansalaisille varmasti kiintoisaa. Tämä alustus oli meille erittäin hyödyllinen. Nimittäin ylihuomennakin meillä on vielä kuulemistilaisuus samasta aiheesta. Kiitoksia teille. Kiitos myös Libe-valiokunnan kollegoille hyvästä ajatuksesta tilata tällainen tutkimus. Mekin olemme saaneet kantaa hedelmää siitä. Uh, äh, Mr. Schmidt. Edustaja Schmidt. Thank you very much. I'm sorry. I... Paljon kiitoksia. Anteeksi, etten voinut kuulla e- esitystänne. Yritin ratkaista tosin kokoomukseen liittyvän kysymyksen, mutta yleisempi kysymys, kun olen lukenut tämän asiakirjan ja katsonut teidän esitystänne, niin yksi keskeisistä kysymyksistä liittyy siihen, pitäisikö lykätä tätä koko menettelyä. Haluaisin kuulla teidän kommenttianne, jos näin teemme, mikä olisi tulos, mikä olisi vaikutus koko tämän menettelyn lykkäämisen osalta. Enemmistö varmaankin täällä parlamentissa ja ehkä komissiossa myös, mutta minä suhtaudun vähän varauksellisesti. Mainitsitte tässä Schengenin ja EUn alueen, että kyselee samoista asioista. Ihan totta. Esimerkiksi minä asun Etelä-Ruotsissa ja päivittäin Sipolista tulee tonnettain afrikkalaista purtavaa tupakkaa. Sitä tulee Tanskasta Ruotsiin päivittäin. Osa näistä salakuljettajista jää kiinni ja tämä on toinen asia. Tämä osoittaa, että meillä pitäisi olla samat säännöt siitä, mikä on laitonta Euroopassa. But my question is concerning uh, Schengen and, and, uh, and the territory of the EU. Because Schengen... Schengenistä ja EUsta nämä rajat ovat nyt hyökkäyksen alaisina – Miten nämä kaksi kysymykset nyt on linkitettyinä toisiinsa? Se on minun varsinainen kysymykseni. Eli minkälainen johtopäätös voidaan vetää Schengenin liittyvästä poliittisesta liikkeestä nyt laajeneeko tämä ulkorajoille vähän yleisemmin ja ehkä näin on jo käynytkin, koska Romania ja Bulgaria ei hyväksytty Schengenin alueelle ja tämäkin oli ulkorajakysymys. Kiitos. Okay. Good. Um... Hyvä. Meillä ei oikeastaan olekaan paljon aikaa, mutta herra Zelenski halusi vielä kommentoida. Olkaa hyvä sitten, tohtori Hobbings. Uh, thank you very much, Mr. Chairman by surprise. Kiitos. Olen hieman tässä nyt hämmentynyt, koska tulin tänne vain kuuntelemaan tohtori Hobinkia ja myöskin parlamentin jäseniä. Nyt sainkin puheenvuoron. Meitä pyydettiin tekemään tutkimus. Tutkimus pitää sisällään hyvin paljon tärkeää tietoa. Ehkä turvallisuuspuoleen on keskitytty liikaa, mutta Libe-valiokunta tämän pyynnön teki, joten tämä luonnollista tullissa on kysymys paljon muustakin kuin turvallisuudesta, vaikka turvallisuus erittäin tärkeä asia onkin. Tutkimus antoi oikean kuvan kuitenkin asioista. 2005 608 asiakirja otettiin käyttöön. Sen toiminta pitää kuitenkin parantaa vielä varsinkin jäsenvaltioissa – Tulli sai tämän myötä erittäin tärkeän roolin myöskin turvallisuuskysymysten hoitamisessa ja rajan valvonnassa. Olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä Olafin kanssa. Tänä, tänään viimeksi meillä oli tämän kanssa, joka vastaa kummastakin asiasta. En näe tässä mitään puutteita tai aukkoja Olafin meidän välisessä yhteistyössämme. Me teemme joka päivä työtä yhdessä Olafin kanssa. Nyt kun kerran sain puheenvuoron, voisin käyttää tilaisuutta hyväkseni, että ei Yhdysvalloissa ole mitään sataprosenttista skannausta. Sitä on kyllä vaadittu, mutta siellä käsit on erilainen. Ja sanot, että he, meidän pitää skannata tavarat ennen kuin tavarat viedään Yhdysvaltoihin. Ei niitä Yhdysvalloissa skannata, vaan kauppakumppaneiden täytyy skannata. Ei me tätä, tähän suostu, koska tämä on valtavan suuri kustannustekijä ja este kaupalle. Puheenjohtaja, en puhunut enempää, koska tietystikin ilomielin voisin kommentoida joka ikistä seikkaa, mutta tämä ei ollut minun roolini tänään. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Tietystikin jotkut seikoista, jotka liittyvät uuden aikaistettuun tullikoodiksiin, eivät kuulu herra Hobbitin, herra Hobinkin toimialaan. Näistä meillä on tilaisuus varmaan keskustella myöhemmin sitten kun herra Salvini tulee paikalle. Herra Hobink, haluaisitteko te nyt vielä käyttää puheenvuoron? Mikäli saatte sanomanne pakettiin kuudessa minuutissa, voin lähettää tulkit kotiin siihen aikaan, kun heidät pitääkin lähettää kotiin. Olkaa hyvä. Okay, thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Ihan mielelläni voin kommentoida näitä juttuja. Herra Zelinski vastasikin jo osin, en toista hänen sanomaansa, se piti paikkansa. Jos ajatellaan muutamaa seikkaa, niin mielestäni tässä nähdään oikeastaan ero. Kun libevaliokunta tämä tilaa, tilaa, on aivan luonnollista, että siellä enemmän painotetaan turvallisuusasioita. Voi toki muuttaakin sitä, mutta on sillä oma seurauksensa. En voi enää kommentoida asioita, jotka liittyvät teidän valiokuntaanne. Ajatellaan mahdollisia päätöksiä lykkäättekö vai ettekö. En oikein tiedä, mistä on kyse siinä. Jos ajatellaan Euroopan tullialuetta, niin yleisesti ottaen sanoisin, että mielestäni se on hyvä lähestymistapa. Varmastikin se kyllä auttaisi tekemään menettelytapoja läpinäkyvimmiksi että keskitettäisiin eurooppalaisessa mittakaavassa yhteistä näkemystä koko tullialueesta. Mielestäni hyvä ajatus, mutta en voi kertoa mitään siitä, onko se mahdollista vuoteen 2013 mennessä, koska en ole mukana näissä yksityiskohdissa pitä, pidättänyt sanomasta yhtään mitään sen osalta. Sitten markkinavalvonnan ja tullilaitoksen yhteistyöstä vaikuttaa hyvältä aiheelta sekin. Ja aina on hyvä mahdollista tiedonvaihtoa, mutta en ole tässäkään oikeastaan asiantuntija sanoakseni sen enempää siitä. Sen sijaan, mitä tulee sadan prosentin skannauksesta ja valvonnasta USAssa, sen parissa on tehnyt paljonkin työtä myös Yhdysvalloissa amerikkalaisten tutkijoiden ja valvontaviranomaisten kanssa – 100 prosenttia on aina Yhdysvalloissa unelmatavoite, joskus jopa presidentti sitä vaatii. Mutta kun sitten katsotaan amerikkalaisten tulliviranomaisten tekemiä selvityksiä tai DHSn tekemiä selvityksiä, niin he ovat kyllä aika epäileväisiä, ei se oikeastaan ole mahdollista. On nimittäin tapauksia, joissa täytyy skannata tai valvontaa sataprosenttisesti jotain – jotain toimituksia tai matkustajia, eikä siinä oikeastaan ole mitään järkeä, koska oli, ei välttämättä ole edes kyse 100 prosenttisesta turvallisuudestakaan, eikä kaikkia valvota. Yhdysvalloissakin on ne epäileviä äänenpainoja henkilökohtaisesti. Minä pitäytyisin ajatuksen, että hyvin hoidettu riskijärjestelmä voittaa jopa sataprosenttiset skannaukset. No sitten nämä porkkanat, puukot ja porkkanat, no kyllä sekin voi Amerikassa tapahtua. Voisin kertoa koko illan ongelmista Meksikon rajalla, mitä siellä pääsee seulaan läpi, mitä sielläkin joudutaan miettimään joka senttiä ja tuumaa joka laukussa ja autossa. Ei se koskaan täydellistä ole tässä muutama varauma minun puoleltani. Sitten voimavaroista. Totta kai meidän täytyy paneutua sellaiseenkin ongelmaan ja katsoa, mitä saadaan aikaan siinä. Mutta Ehkä se voidaan tehdä yhdessä eri tahojen kesken. Niinpä saataisiin enemmän nostetta aloitteille. Sitten Schengenistä ja yhtenäismarkkinoista kuultiin mielenkiintoinen huomio. Se varmastikin on ongelma, että on erilaisia alueita, Euroopan unionissa, siis ei välttämättä samoja sääntöjä eri jäsenvaltioissakaan. Se olisi tietenkin toivottavaa, mutta kun tiedätte itsekin, on kyse paljolti myös kansallisesta, kansallisista mielipiteistä ja ajatuksista eivät halua luopua omasta itsenäisyydestään tai omista suosikeistaan tällä alalla. Kun puhuitte puolestaan Schengen-valvonnasta nyt raja, maa ja rajoja, miten se onnistuu, niin me olemme siihen kyllä tutustuneet. Kun Schengen käynnistettiin, tai oikeastaan yhtenäismarkkinat aloitettiin, niin täytyy miettiä, että mit, kun jotain avataan ja rajat poistetaan, niin on, Maastrichtin sopimuksenhan se kirjattiin aivan oikein että kun yhteismarkkinat avattiin, niin tullilla oli aina mahdollisuus tehdä pistotarkastuksia joissakin toimituksissa. Se voi olla tapahtunut missä tahansa, moottoritiellä, keskustassa, kaupungeissa, rajalla, mutta se ei kuitenkaan saa olla systemaattista rajavalvontaa. Oli sitten kyse Schengenistä tai edes tullivalvonnasta. Ei siis jatkuvaa rajavalvontaa rajoilla, vaan on kyse pistokokeista, spontaaneista tarkastuksista tietyissä pisteissä. Entisenä lainkäyttöviranomaisena voin kyllä vahvistaa tämän. Minä pidän sitä tehokkaana, jos on fiksua tiedusteluväkeä, niin ainakin hyviä tuloksiakin voi saada lentokentä sitten, kuten totesitte, se on edelleen hankala juttu. Euroopassa olen sen huomannut, mutta kyllä Yhdysvalloissakin, että joskus tässä sisäinen ja ulkoinen liikennevirta menee sekaisin, on siellä niin suuri vaara siitä, että tulee huumausainetoimituksia tai jotain muuta, jotka menevät sekaisin matkustajien kesken, vaikka kohteet ovat eri Eli se on tekninen ongelma varmasti, tilanne ei ole tyydyttävä, ei. Uh, no katsotaanpas vielä, onko jotain muuta. Niin, kyllä, hummeet ja Niin, tämä rekkaliikenne ja sitten rekkoihin, konteihin piilotettu ihmiset, no se ei ole mikään uusi ilmiö. Eri järjestöjen kannalta ei ole järkevää, että sekä rajavalvonta että tulli ostaisivat tämän tyyppisiä kalliita laitteita tarkastusten tekemiseksi pitäisi jotenkin yhteensovittaa tai yhteisesti käyttää, niin että saataisiin mittakaavaetua. Yksi perustelu sillekin, että tarvitaan läheisempää yhteistyötä eri tahojen kesken. Eli Siinäpä se taisi ollakin. Kiitoksia hyviä esityksistänne. Tämä auttaa meitä viemään asiaa eteenpäin tämän tutkimuksen parissa. Siis me keskitymme tässä nyt ennen kaikkea aloihin, jotka olivat tärkeitä, siis yhteistyöstä eri tahojen kesken. Ja todellakin kansainvälinen tullijärjestö on yksi tärkeä taho, mutta se ei liittynyt niinkään tähän selvitykseen. Se oli tavallaan itsestään selvää. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia paljon, tohtori Hobbing. Te ansaitsitte kyllä aplodinne. Me kutsuimme teidät myöskin kuulemistilaisuuteen, joten silloin kollegoilla on vielä tilaisuus esittää teille kysymyksiä. Eikö se ole huomenna, 16. päivä, ei kun torstaina meillä niin on kuuleminen. Silloin me tapaamme taas. Kiitoksia kaikille läsnäolosta. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että huomenna kokous alkaa kello kymmeneltä, koska kulutus, kuluttajasuojadirektiiviä koskeva asia erityislistalla, koska esittelee jo paikalla. Huomenna kello kymmenen. Toivottavasti Dirre lähettää kaikille nootin siitä, että kokous ei ala yhdeksältä vain kymmeneltä. Kymmeneltä meillä on kaksi äänestystä. Ja lisäksi meillä on joitakin muita esityksiä, joten nähdään taas huomenna. Kiitoksia kaikille siitä, että olitte täällä tänään. Kiitoksia myöskin niille, jotka seuranneet kokousta internetin välityksellä. Kokous päättyy tähän ja huomisaamuna jatku- jatketaan kello kymmeneltä.